Bitte nehmen Sie... Olkaa hyvä ja istuutukaa, hyvät kollegat. toivotan kaikki sydämellisesti tervetulleiksi ensimmäiseen kokoukseemme vuonna 2011. Ja koska tämä on ensimmäinen kokous, niin toivotan kaikille vielä kerran hyvää ja ja menestyksellistä uutta vuotta. Ja kun toivon tämän, taan tätä teille, niin tiedämme, että me voimme sen, tämän menestyksen saavuttaa vain yhdessä. Ja näin ollen sen eteen haluamme tehdä työtä. Siirrytään heti esityslistalle, sillä tänään on määrä puhua tulevasta maatalouspolitiikasta ja sen rahoituksesta. Meillä on onnea komission jäsen Cholos on keskuudessamme. Hän on lupautunut keskustelemaan kanssamme ja puhumaan siitä, mitä komissio suunnittelee ajatellen maatalousuudistusta maatalouspolitiikan uudistusta ja komission jäsenen aika on vähäisen. Hän ei pysty olemaan loppuun asti kokouksessamme ja tästä syystä toivon, että kaikki hyväksyvät sen, että esityslistan kohdat neljä ja kolme äh, nyt ei saks, siis äh, muutetaan, muutetaan niiden paikkaa ja toivon, että hyväksytte tämän. On joukko asioita, jotka minulla on teille kerrottavana, mutta siitä voidaan puhua sitten sen jälkeen, kun komission ja, äh, komissaari on lähtenyt. Aloitamme kohdasta neljä. Se on ensimmäinen asia. Pöytäkirjaa voidaan sitten hoitaa, kun kukaan ei vastusta, niin pöytäkirja on hyväksytty niin kuin se on kirjattu papereihin. Esityslistan kohta neljä. Tässä on kysymys tulevasta maatalouspolitiikasta vuoden 2013 jälkeen. Vuoteen 2013 han kaikki on jo säädelty. Me joudumme miettimään muutoksia ja järjestys on se, miten nämä ajatukset nyt tuodaan täällä esille, niin, niin tästä tämän nyt ilmoitan teille. Me, meidän täytyy tämmöinen jäsentely tähän työhön saada aikaan. Ensin Salvador antaa viiden minuutin alustuksen, sitten komissaari kymmenen minuuttia komission kannat asiaan ja mahdollisia vastauksia hänelle kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin ja sen jälkeen ryhmien puheenvuorot. Tässä eivät välttämättä koordinaattorit puhu. Olen kuullut eräiltä, että he haluavat vaihtaa puhujaa, eivätkä halua antaa koordinaattorin puhua, vaan siis ryhmien maatalouspoliittiset ähm, äh, speakerit ja äh, äh, maksimaalisesti kymmenen minuuttia ja sen jälkeen sitten maatalousasianvaliokunnan puheenjohtaja, tervetuloa keskuuteemme ja hän esittää maatalousvaliokunnan kannan ja sen jälkeen kun ryhmät ovat puhuneet siis ja sen jälkeen ensimmäinen vastauskierros komissaarilta ja sen jälkeen siirrytään sitten avoimeen keskusteluun kollegojen kanssa Minulla on jo ensimmäinen puheenvuoropyyntö täällä listallani siihen kierrokseen. John Lavia on ensimmäinen puhuja sillä kierroksella. Nyt aloitetaan. Salvador, ole hyvä. Gracias, buenos días. Eh. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Oikein hyvää huomenta parhaat kollegat sekä komission jäsen Cholos. En tiedä, missä komission jäsen on, mutta täällä salissa hän kuitenkin jossain lienee. Salvador Diem Nacken. Salvador, sinun takanasi. Selkä. Ai, hän oli näin lähellä. Tosiaan puheenjohtaja. Tässä kokouksessa, niin kuin eilen koordinaattorien piirissä sovimme, on tarkoitus kuulla asiantuntijoiden mielipiteet siitä, mitä maatalouspolitiikan suhteen tehdään seuraavien ähm, rahoituskehysten aikana. Ja minun tarkoitukseni on nyt tässä heittää ilman joukko kysymyksiä ja odottaa sitten nämä äh, muiden kollegojen kysymyksiä ja tietenkin myös mahdollisia vastauksia. Ähm, aiemmassa puheenvuorossa komission jäsen, jota todella kiitän läsnäolosta tänäänkin, todettiin, että on tärkeää, että meillä on voimakas hyvin rahoitettu maatalouspolitiikka. Tätä monet jäsenvaltiot tarvitsevat. Ja tämä on myös komission jäsenen vastikäisen tiedonannon ydin. Eli yhteistä maatalouspolitiikkaa halutaan jatkaa, se halutaan säilyttää, mutta tarvitaan sellaista yhteistä maatalouspolitiikkaa, jolla on rahoitus kunnossa ja tämä on hiukan ristiriidassa tiettyjen jäsenvaltioiden huomioiden ja kommenttien kanssa. Hehän haluavat yhteisön budjettia leikata tulevina vuosina. Nämä asiat ovat siis ristiriidassa keskenään ja ensimmäinen kysymykseni komission jäsen Cholosille onkin seuraava. Mikä on teidän kantanne ajatellen maatalouden budjettivolyymia. Kuinka paljon rahoitusta yhteinen maatalouspolitiikka vuoden 2013 jälkeen tarvitsisi? Uskooko komission jäsen, että tämänhetkinen budjettitaso on riittävä? Jotkut jäsenvaltiothan joutuvat ympökuluja vähentämään. Mikä on mielipiteenne siis tulevaisuuden suhteen? Toinen kysymys liittyen rahoitusmalliin, YMPn rahoitusmalliin, kun se on jaettu suoriin tukiin ensimmäisessä pilarissa ja sitten yhteisrahoitukseen toisessa pilarissa, niin kysymykseni tähän liittyen on seuraava. Tämä tietenkin liittyy ensimmäiseen kysymykseen antamaan vastaukseen, mutta katsotteko te, että ähm, voitaisiin tehostaa näiden varojen käyttöjä suorien tukien kautta vai pitäisikö pikemminkin siirtää tätä yhteisrahoituksesta sinne päin ensimmäiseen pilariin. Ja sitten asia, joka huolestuttaa esittelijää kovasti liittyen juuri budjettimääriin, niin kun meillä on uusi rakenne rahoituskehysten suhteen, niin minne maatalouspolitiikka siellä asettuu? Meillähän oli aiemmin erittäin, monimut, erittäin yksinkertainen rakenne, siitä tulee nyt monimutkaisempi ja yhteinen maatalouspolitiikka äh, tulee saada yhteen linjaan 2020 strategiamme kanssa. Ja olisi tarpeen tietää, jos äh, pidämme yhteisen, että pidetäänkö yhteinen maatalouspolitiikka riippumattomana, yhtenä omana yksikkönään vai äh, jaetaanko sen kulut eri tavoitteiden alle, esimerkiksi älykäs kasvu, kestävä kehitys, ja niin edelleen, vai tuleeko maatalous säilyttää omana kokonaisuutenaan. Ja toinen asia on sitten maaseudun kehittäminen. Tässähän on ollut suuntausta siihen suuntaan, että kaikki laitettaisiin kohesio tavoitteiden alle kaikki eri rahoitusvälineet, joita maaseudun kehittämisen suhteen on että niillä olisi, ne olisivat kaikki yhden rakenteen alla. Tällä olisi tietenkin omat etunsa ja myös omat haittansa, mutta haluaisimme kuulla komission jäsenen kommentit tähän. Puheenjohtaja, puhuin hyvin lyhyesti tässä alustuksessani ja toivon, että kollegat menevät pidemmälle kuin mitä minä esittämiensä kysymysten suhteen. Kiitos. Kiitos paljon Salvador. Tämä oli hyvin jämpti ja lyhyt esitys, herra komission jäsen, pyydän teidän kannanottonne tähän. Teillä on kymmenen minuuttia aikaa, olkaa hyvä. Merci, euh, madame la Kiitoksia, puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin toivottaa teille hyvää on menestyksestä äh, äh, tuottelijasta uutta vuotta jos tukku, tukku hyviä ideoita Euroopalle varmaan tulee tämän vuoden aikana. Hyviä ideoita alkoi jo tulla viime vuoden lopulla. Silloin valmistelimme yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta tiedonannon. Se on, tiedonannossa on sitten, sitten valmistella <clears throat> maatalouspolitiikkaa 2020 tavoitteiden mukaisesti sen mukaan, mikä mukaan sitten tässä perussopimuksessa on annettu ymmärtää yhteistä maatalouspolitiikasta, mutta samalla sitten myöskin yhdistää yhteiskuntien tarpeet sitten tulevaisuuden kuvioon, jossa myöskin että ollaan enemmänkin tällainen sektoraalinen tavoite yhteisellä politiikalla. Tässä yhteisessä maatalouspolitiikassa on kolmi päätavoitetta. Ensinnäkin tietysti haluatte sekä määrällisesti että laadullisesti ja tarjonnan suhteen taata elintarvikehuollon tulevaisuus. Sitä on lehdistössäkin käsitelty aika viljalti lehdistössä viime aikoina. Elintarviketurvallisuus ja sen tarpeet ovat aina etuus siellä Äh, Euroopankin kaltaisilla äh, turvallisena pidetyllä ja Sitten ympin yhteisenä Yhtenä tavoitteena on myöskin sitten kansallisten resurssien hallinta. Se on sekä taloudelliselta kannalta tärkeää, että, äh, että sen, sen varmistamiseksi, että alueet, meillä on alueita, jotka elintarvikkeita tuottavat, mutta myöskin sitten biodiversiteetin kannalta se on tärkeää. Vesihuollon, maaperän terveenä säilymisen kannalta niin ikään. Tähän on nyt otettu mukaan myöskin metsätalous. Metsät, metsien allahan on ja peltojen alla yhteensä kaksi kolmasosaa Euroopan maaperästä – Äh, Eurooppa 27 jäsenmaan EU on hyvin monitahoinen äh, liitto. Meidän täytyy varmistaa myöskin tällainen maaseutualueiden tasapaino äh, alueellamme. Alueellinen kohesio on ympin harteilla ja minun mielestäni yhteisen maatalouspolitiikan tulisi tätä vastuutaan kantaa, koska maaseudun tarpeet ovat yhä suuremmat Euroopassa. Samoin tiedonannossa on pyritty hahmottelemaan sitä, miten YMP voisi todellakin lisäarvoa meille eurooppalaisille tuottaa. tässä muistuttaisin mieleen, että yhteinen maataloustuotto politiikka on yhteisöllisin politiikan haara vanhin ensinnäkin, eli sillä siihen sen lisäarvo aika pitkälti on perustunut, vaikka sitä on uudistettukin moneen otteeseen vuosien mittaan. Siinä on sitten, kun yhteismarkkinoista puhutaan, vastaan, vastaan tulevat erilaiset aluepoliittiset ja tuotannolliset haasteet. Toki yhteisöpolitiikka tällä sektorilla on huomattavasti tehokkaampaa kuin kuin jos meillä olisi 27 erillistä maatalouspolitiikkaa. Yhteistä maatalouspolitiikkaa on ohjailtu kohti edessämme olevemme ympäristöpoliittisia, aluepoliittisia ja tuotantopoliittisia haasteita. Ja nehän muodostavat kiinteän osan Eurooppa 2020 strategiasta, YMP menee kuitenkin vielä pidemmälle kuin mitä perussopimuksessa edellytetään. Se vastaa 2020 strategian esittämiin haasteisiin erityisen tehokkaasti. Kestävää kehitystä on mahdollisuus ylläpitää ainoastaan luonnonvarojen hyvällä hoidolla, joka kuitenkin kattaa kaksi kolmasosaa meidän pinta alastamme Maaseudun kehitys tapahtuu pelkästään äh, yhdistämällä, tai siis se on mahdollista ainoastaan, jos matalus, maatalous ja maaseutupolitiikka äh, kyetään äh, onnistuneesti yhdistämään elintarvike- ja maatalouselintarvikkeiden tuotanto on, on EUn työllistävin ja tuottavin elinkeino kilpailukyvyn ylläpitämisen kannalta YMPtä on uudistettava juuri tätä taustaa vasten. Meidän pitää raaka-aineiden tuotantoa kyetä tehokkaasti tukemaan, toisin sanoen. Vastatakseni herra Karigan kysymyksiin – sanoisin ensinnäkin, että, että meillä meidän ehdotuksemme ovat hyvin kunnianhimoiset. Tulojen arvion tulisi sitten noudatella teitä meidän tavoitteitamme. Laajentuminen toteutettiin suurin piirtein samoin määrä, samoilla määrärahoilla ja me pyydämme nyt sitten viljelijöitä paljon enemmän kuin taloudellista kannattavuutta yhteinen maatalouspolitiikka voi tähän haasteeseen meille vastauksen tarjota. Lisää vastauksia tietysti sitten löytyy rahoitusnäkymien parista. Ajathan taloudelliset ovat haastavat ja meidän pitää käyttää sitten budjettia tehokkaasti hyväksemme. Ja yhteinen maatalouspolitiikka on tehokkaasti budjettia hyödyntävä budjetin haara, tai toiminnan haara, paitsi Äh, selkeästi äh, tuotannollisten tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta myös yhtä lailla 2020 strategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Haluaisin todeta myös seuraava YMP-budjetin äh, rajamin, supistaminen sitten merkitsee samalla myöskin tavoitteiden kaventamista. Ei me voi edellyttää viljelijöitä koko ajan enemmän, vähemmän, vähemmin eväin, näin sanoaksemme eurooppalaiset viljelijät kohtaavat kansainvälistä kilpailua kaiken ajan yhä tiiviimmin. Me pyydämme heiltä paljon enemmän kuin konsanaan maailman muilta viljelijöiltä edellytetään. Sen vuoksi on tehtävä ehdottoman selväksi, että jos me haluamme Euroopassa ylläpitää näitä luonnonvaroja ja pitää ylipäätänsä viljelijät eh, elinvoimaisina. Meidän pitää myöskin sitten yhteisön tasolla eh, täyttää velvollisuutemme. Eh, YMPn yhteisöllistäminen, sehän on jo sitä siis kaikkein yhtälöisintä politiikkaa, mitä meillä on. Meidän tulee vahvistaa kahta pilaria. Ensinnäkin yksi pilari, joka öö, öö, keskittyy suoriin maksutukiin. Muistuttaisin tässä, että maataloussektorin keskipalkat ovat matalimmat yhteisön keski, muihin keskipalkkoihin verrattuna. Jos halutaan toimia yhteismarkkinoilla, tarvitaan myöskin yhteiset säännöt – yhteiset työkalut. Tämä on sitten ensimmäinen pilari, on siis 100 prosenttia eurooppalainen pilari. Toisessa pilarissa otetaan sitten huomioon alueiden erityispiirteet, ja tämä on tällainen yhteisrahoituspilari tämä. Jos äh, mietitään yhteisrahoitusta ensimmäisen pilarin alla, on myöskin mietittävä sitä, että onko äh, juridisesti mahdollista toteuttaa yhteisrahoitusta – kansallisten maatalouspolitiikkojen kautta. Ja yhteisrahoitushan perustuisi sitten kuka kunkin yksittäisen jäsenmaan rahoitussääntöihin ja malleihin, joka saattaa tietysti sitten tuottaa, tuoda paineita markkinoille, jos ei meillä 100 prosentin yhteisrahoitus eurooppalainen rahoitus yhdessä pilarissa, toisessa sitten olisi vastaavasti yhteisen rahoitus. Yhteensä tästä saa, saa, voitaisiin saada toimiva kokonaisuus. Jos ajatellaan budjettikokonaisuutta, vaihtoehtoja on lukuisiakin. Nämä vaihtoehdot esitellään sitten rahoitusnäkemä näkymä tiedonannossamme sillään. Haluaisin vielä kerran korostaa, että yhteinen maatalouspolitiikka on on politiikkaa, jolla on jo olemassa olan oikeus sinällään, mutta se reagoi myöskin 2020 strategiaan. Ei sitä kuitenkaan kokonaisuudessaan voida sen päämääriä palvelemaan, valjastaa mutta se kuitenkin on erinomaisen tärkeä osa sen strategian toteuttamista. Mitä kohesioon tulee ja mitä komission kantaan tulee, olemme komissaari Haanin kanssa jo olleet yhteydessä tästä asiassa. Ja katsoen, että paras ratkaisu olisi irrottaa maaseudun kehitys kohesiopolitiikasta niin, että sillä on omat säännöt, omat tavoitteet, oma rahoitus. Haluamme kuitenkin paremmin koordinoida tätä toimintaa täytäntöönpanopuitteissa, minkä ansiosta sitten alueilla, alueet voisivat johdonmukaisemmin hyödyntää näitä toisiaan täydentäviä ja rakennevälineitä. Se on meidän mielestämme oikea tie edetä. Kiitos. Kiitos paljon. Nämä olivat erittäin täsmälliset kymmenen minuuttia. Kiitos siitä. Nyt mennään ryhmien puheenjohtajien puheenvuorojen kierroksella Arvades aloittaa. Kiitos rouva puheenjohtaja, herra komission jäsen. Minäkin haluan toivottaa teille kaikille hyvää uutta vuotta ja toivon, että tänä vuonna tehdään hyviä päätöksiä maatalouspolitiikasta. Haluaisin puhua EPP-ryhmän puolesta ja kysyä teiltä muutamia asioita, herra komission jäsen, asioita, joista ei vielä niin yksityiskohtaisesti puhuttu. Meille on tärkeää äh, tietää, mitä rahoitusvälineitä maatalouspolitiikalle on käytössä. Keskusteluja käydään ja toiset sanovat 0,85 prosenttia, jotkut yksi prosenttia. Ja minä kysyn, minkä, mitä, minkä prosenttiluvun te otatte pohjaksi Euroopan unionin budjetille? Ja toinen tärkeä kysymys on, mistä Ähm, rahoituskaudesta puhumme. Puhutaan toisaalta viidestä vuodesta, seitsemästä vuodesta, kymmenestä vuodesta ja väliarvioinnilla. Ja meidän tämä on ratkaiseva kysymys, miten kauan pystymme saavuttamaan ähm, suunnitteluvarmuutta seuraavalla rahoituskaudella 20, 27 äh, valtion ryhmäksi EU on kasvanut ja me tiedämme maatalouspolitiikasta, että tässä, meillä on hyvin erilainen tilanne näissä 27 jäsenmaassa. Meidän täytyy tässä uudistuksessa pyrkiä saavuttamaan oikeudenmukainen jako ähm, niiden maiden kesken, jotka ovat hyvin alhaalla hehtaarituotannoissa ja toisien kanssa. Ja näin ollen kysyn, mitä suunnitelmia teillä on tälle siirtymäkaudelle, jotta maksut ovat oikeudenmukaisia te mainitsitte myöskin elintarviketurvan. Meidän täytyy jatkossa painottaa sitä, että puolelle Eh, miljardille ihmisille elintarviketurvan. Se ei pelkästään määrällisesti, vaan laadullisesti taataan. Sokeri on lähes loppuun myytyä tällä hetkellä ja meillä saattaa lähivuosina tulla eh, puutetta sokerista ja me olemme kuusi vuotta puhuneet eh, sokerimarkkinoiden uudistuksessa ja silloin sanottiin, että Euroopan sokerijuurikasteollisuutta ei enää tarvita, että sokeri kahvia on tärkeä tarpeeksi maailmassa, sitä ei tarvitse Euroopassa tuottaa. Ja nyt me voimme olla iloisia, että uudistus suoritettiin niin, että meillä vielä on juurikas viljelyä Euroopassa. Eurooppalaisten viljelijöiden täytyy pystyä tulevaisuudessa puolelle miljardille ihmisiä takaamaan elintarviketurva ja näin ollen kysynkin, pyydän tässä keskustelussa Ähm, keskittymistä siihen, että meidän täytyy äh, miettiä, miksi maatalous, ähm, maatalouden osuus on koko budjetissa niin suuri prosentuaalisesti ja se on ainoa ähm, sektori, joka on lähes kokonaan yhteisöllistetty ja kun nyt sosiaalipolitiikka, koulutuspolitiikka, äh, tutkimuspolitiikka ja so, äh, äh, myös sotilasmenot hoidettaisiin Brysselistä, niin silloin maatalouden osuus olisi EUn budjetissa pieni, mutta koska tämä nyt on ainoa yhteistöllistetty politiikka, niin sen osuus on näin suuri, lähes 90 prosenttia, se oli 70-luvulla. Ja minun ryhmässäni me tuemme teitä. Ja tässä tulee vielä muita puhujia ja puheenjohtaja. Minä pidän aja, ajasta, minulla annetusta ajasta kiinni komission jäsenen kanssa täytyy selvittää, että me saa, onnistumme saavuttamaan järjestelmän, jossa huolehditaan siitä, että viljelijöillä on samat kilpailuolot yhteisillä 27 valtion markkinoilla. Ja minä haluaisin kysyä vielä teiltä komission jäsen, mitkä ovat käsityksenne siitä, että tämä markkina Eurooppa Euroopassa suo, saa suojaa kansainväliseltä kilpailulta, että tämä tärkeä eh, elintarviketurva pystytään huolest, eh, varmistamaan. Ja lähikuukausina me tulemme kokemaan sen, että meidän täytyy miettiä, mitä toimenpiteitä eurooppalaiset joutuvat ottamaan käyttöön, jotta tämä maataloustuotteilla spekulointi saadaan kuriin. Siihen täytyy myöskin saada vastaus, eli tässä olisi vaikka kuinka paljon kysymyksiä otettavaksi esille, mutta en halua ylittää aikaani. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja on SJD Stefan la présidente. Première chose. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Ensinnäkin, minkä tavoitteiden puolesta haluamme toimia, kun keskustelemme yhteisestä maatalouspolitiikasta? Ensinnäkin elintarviketurvallisuus nämä tämänhetkiset kriisit ovat jälleen kerran osoittaneet, että tarvitsemme maatalouspolitiikkaa myös elintarviketurvallisuuden puolesta ajatellen ihan koko maapalloamme. Toisesta asiasta, jonka halusin nostaa esiin, komission jäsenkin jo puhui, kyse on ympäristöstä. Se kuuluu sekin yhteisen maatalouspolitiikan piiriin ja se kuuluu myös 2020 tavoitteeseen. Sitten kolmas tavoite on seuraava. Euroopan maatalous on hyvin moninaista. Meillä on vuoristoalueita, meillä on äh, tasankoalueiden maataloutta ja niin edelleen. Meidän täytyy todella huolehtia maatalouden moninaisuudesta. Ja meidän täytyy toimia sen puolesta, että turvataan maataloustuotantoa koko EUn alueella. Neljänneksi, EUn vahvuus on siinä, että meidän maatalouspolitiikkamme ja elintarviketeollisuutemme ovat hyvin korkea tasoisia laadultaan. Ja tämä on hyvin tärkeää ajatellen äh, tilannetta myös kolmansiin maihin nähden. Ja nämä ovat sosiaalidemokraattien mielestä kaikkein tärkeimmät tavoitteet liittyen äh, äh, maatalouteen. Ja tietenkin työllisyyskysymys on kriisin mukana sekin tullut esiin. Ja niin kuin komission jäsen totesi, maatalous on hyvin korkealla siellä, mitä työttömyyskeskustelun tulee, ja sekin on tässä keskustelussa otettava huomioon. No, mitä meidän tulisi tästä tilanteesta nyt oppia? Ei voi olla niin, että jotkut haluavat äh, voimakkaasti leikata EU-budjettia ja myös maatalousbudjettia. Niin kuin Karina totesi, jotkut haluavat leikata maatalousbudjettia hyvin voimakkaasti. Ja meidän on nyt kyllä pidettävä maatalousbudjetin puolia ja hyvin äh, selvästi todettava, että emme tällä alalla säästöjä hyväksy, erityisesti kun kyse on äh, voimakkaista leikkauksista. Tarvitsemme tasapainoisen talousarvio voidaksemme huolehtia näistä tavoitteista, me niiden toteutumisesta. Sitten yhteisrahoitus. Mielestämme nyt on päästy sellaiseen yhteisrahoitustasoon, joka ei voi nousta, koska näin itse asiassa uudelleen kansallistettaisiin maatalouspolitiikka ja se toisi mukanaan kyllä monia varoja ja riskejä siellä täällä Euroopassa maan toisensa jälkeen kilpailee keskenään, mutta meidän on puolustettava Eurooppa-hankettamme ja siihen yhteinen maatalouspolitiikka kuuluu. Meidän tulee siis todella puolustaa yhteistä Euroopan laajuista maatalouspolitiikkaa. Emme kannata sitä, että yhteisrahoitusosuutta lisättäisiin. Kolmanneksi nämä vaikutukset. On aivan ilmeistä, että maatalouspolitiikan puolustamiseksi maailmanlaajuisesti vaaditaan kunnollisia strategioita. Esimerkiksi tuotteiden korkea laatu on äärimmäisen tärkeää, eli täytyy todella tehdä tämä selväksi, kun VTO-neuvotteluja käydään. Ja Euroopan tasolla taas on tehtävä kaikki sen puolesta, että tuotteiden koko tuotantoketju on todennettavissa. Meidän on oltava hyvin hereillä tämän asian suhteen. Ja sitten vielä yksi asia, koska puheaikani kai tässä lienee jo lopuillaan. Ympäristötavoitteiden puitteissa meillä on oltava myös maatalouspolitiikka mukana. Eli tässä todella toinen pilari täytyy muistaa. Eli maatalouspolitiikan yksinkertaistaminen. Ja tässähän ensimmäinen ja toisen, toinen pilari liittyvät toisiinsa. Ehkäpä tässä tarvitaan vielä muutosta. Ensimmäistä pilarista halutaan vihreämpi ja lisäksi mm, erojen ensimmäisen ja toisen pilarin välillä haluttaisiin myös olevan selkeämmät ihan sopimusten tasolla. Ja tässä meillä on mielestäni hyvä pyrkimys ja tavoite. Tässä ihan lyhyesti meidän tavoitteemme yhteisen maatalouspolitiikan osalta. Ja näihin liittyvät äh, budjettivaikutukset tietenkin. Kiitos. Kiitos Stefan. Nyt Karl Haklund Alden puolesta. Äh, Kiitoksia äh, rouva puheenjohtaja. Haluaisin keskittyä ympin taloudellisiin ulottuvuuksiin. Se on tämän valiokunnan kannalta kaikkein kiinnostavin asiakokonaisuus. Komissio on tuottanut viimeisen puolen vuoden aikana mielenkiintoisia asiakirjoja tukun ja ovat ovat niin surer kannalta, sinne, siitä puuttuu kaikkein tärkeimmät olennaisuudet noin maatalouspolitiikan kannalta, ne ovat tietysti mielenkiintoisempaa luettavaa neuvotteluissamme 20 2011 budjetissa tässä asiassa edistyttiin hyvin ja siinä todettiin olevamme hyvin samankaltaisessa tilanteessa, eli Euroopan tason kustannuksia, kustannukset, kustannuspaineet ovat kovat joulun alla. Saimme komissiolle osoitetusta kirjeestä kokemuksen, jossa pääministerit Iso-Britannian, Ranskan, Suomenkin, oman maani pääministerit peräänkuuluttivat budjettikuria erityisesti ajatellen, mitä, ketkä siellä allekirjoittajien olivat, ajatellen näitä maksualennuksia ja uudistuksia. Tämän tietäen ja tuntien me olemme entistä vaikeammassa tilanteessa erikoista kirjoittaa jäsenmailta kirjoittaa kirjata komissiolle ideoita saadakseen Tämä kuitenkin on osa tästä taloudesta vastakkainasettelusta, joka teidän sitten komissiossa on kapuudistusta tai ympiuudistusta ne aina otettava huomioon. EPP-kollegani äsken mainitsi tarpeen suorien maksutukien tasapuolistamiseksi suhteessa uusiin jäsenmaihin aivan oikeutetusti heistä tuntuu, että he eivät saa välttämättä yhtä tasapuolista kohtelua kuin ansaitsisivat. Tämän kirjankin perusteella olla, olemme vaikka tiukoissa, tiukassa tilajamassa, mitä talouteen tulee Toivottavasti komissaari tältäkin kannalta tätä asiaa voisi kommentoida Alden näkökulmasta. Olemme voineet todeta, että, että ympissä pitää myöskin kyetä leikkauksiin, rajallisiin sellaisiin, niin että saisimme kokonaisuuden tasapuolisemmaksi, koska emme voi pelkästään luottaa siihen, että kokonais rahavarat kasvaisivat, niin kuin tässä on oletettu. minun minusta eh, eh, ei eh, ole mahdollisuus ympiä kasvattaa, paisuttaa ainakaan meidän ryhmä näin mahdollisena pikemminkin päinvastoin. Ja sen vuoksi olisi kiinnostavaa kuulla komission kommentit tästä. Niin ikään puheenjohtaja olisi mielenkiintoista, jos komissaari voisi vielä tätä 2020 strategiaa vähän valaista niin, että me ymmärtäisimme, miten tämä uudistus siihen todellisuudessa istuu. Komissio on moneen otteeseen painottanut, miten tärkeää tämä on, mutta on eh, kovinkaan paljon eh, konkreettisia esimerkkejä en ole nähnyt enkä kuullut. Olisi hyvä eh, kuulla, miten, miltä se näyttää käytännön tasolla. Lopetan tähän. Kiitos. Pas Eko, vihreät. Kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia komission jäsen tästä lyhyestä alustuksestanne. Puhun vihreiden nimissä ja meille vihreille yksi asia on hyvin tärkeä ja tästä puheenjohtaja olemme kanssa, komission sen olemme kanssanne täysin samaa mieltä. Tarvitsemme YMPn muuttamista, uudistamista. Tätä myös viljelijämme tuottajat Euroopassa ovat pyytäneet. Siksi ei voida todeta, että tarvitaan kovia leikkauksia, koska jos halutaan aikaan muutosta, niin tarvitaan rahaa tämän muutoksen aikaansaamiseksi. Tämä on tärkeä lähtökohta. Ja jos nyt puhutaan siitä, että näitä rahoja käytetään voimakkaan maatalouspolitiikan puolesta Euroopan tasolla, niin muutos tarvitaan. Te olette tiedonannossanne marraskuussa luonnostellut kolmea mahdollista vaihtoehtoa. Yksi vaihtoehdoista on jatkaa ennallaan, mutta tämä ei ole vakavasti otettu, otettava vaihtoehto, koska tiedämme, että meidän on puututtava eh, niihin ongelmiin ja siihen kritiikkiin, mitä maatalouspolitiikkaan on liittynyt. Ja niin kuin kollegani Karl tässä totesi, eh, budjettiin kohdistuu kovia paineita ja siksi meidän on selvitettävä, mitä teemme julkisten varojen eh, suhteen julkisessa toiminnassamme. Eli tämä ensimmäinen vaihtoehto tiedonannossanne ei vihreiden mielestä ole vaihtoehto ollenkaan. Ei voida jatkaa ennallaan. Sitten nämä kaksi muuta vaihtoehtoa, jotka olette esitellyt tiedonannossanne, niihin liittyy luonnollisesti kysymyksiä. Toisessa vaihtoehdossa haluatte vihe- tehdä suorista tuista entistä vihreämpiä. Miten? Voitteko kertoa tästä? me vihreät pidämme hyvin tärkeänä elintarvikkeiden laatua, emme niinkään määrää, ja haluamme todellista kestävää kasvua, niin kuin EU 2020 strategiassakin todetaan. Ja tässä puhutaan juuri resurssien tehokkaasta käytöstä, ja maataloudellahan nyt tässä on aivan avain asema. Ja jos te haluatte suoria tukia vihreämmäksi, niin kertokaa miten. Puhutaan energian käytöstä, puhutaan lannoitteiden käytöstä, kaikista näistä resursseista. Meidän on saatava aikaan vihreämpi, kestävämpi tulevaisuus. Ja tähän maataloudella on kyllä hyvin keskeinen rooli. Sitten tiedonannossa ne puhutte pienviljelijöistä ja heille annettavista tuista. Tämäkin on toisessa vaihtoehdossanne. Mutta kun me kysymme teiltä, mitä tällä tarkoitatte, niin yleensä puhutte näiden uudenaikaistamisesta, modernisoimisesta. Mitä on pienviljelyn modernisointi Euroopassa? Mitä tarkoitatte? Siis äh, äh, sitäkö, mikä on tapahtunut esimerkiksi minun omassa maassani Alankomaissa, että teollistetaan koko maatalous. Tähänkö haluatte? Eikö olisi tärkeää, että pienviljelijät äh, voisivat ottaa tehokkaampaa resurssien käyttöön sekä ilmastonmuutoksen suitsimiseen? Tämä kai olisi tärkeää. Tähän suuntaan me haluaisimme mennä ja tukisimme, mutta jos uuden aikaistamisella tarkoitatte teollistamista, jos tämä on teidän vaihtoehtonne, niin tähän ette saa meiltä tukea. Se ei meidän mielestämme ole mitenkään uuden aikaista, vaan mennään takaisin vanhaan hyvään järjestelmään. Sitten epäsuotuisat alueet ne ovat aivan keskeisiä Euroopan monimuotoisuudelle ja epäsuotuisilla asueilla, suorat, alueilla suorat tuet viljelijöillä ovat mielestämme tärkeitä. Ensimmäinen pilari tässä, entäpä toinen pilari, eli maaseudun kehittäminen. Minu, meidän mielestämme se tulisi linkittää entistä enemmän ää, alue, alueisiin ja aluekehitykseen. Te puhutte kohesiorahastoista. Mitä te tarkoitatte? Me tarvitsemme alueellista kohesiota, siis todellista tuotantoa, joka tulee näiltä alueilta, ja sitten voidaan katsoa, mitä maaseudun kehittäminen voi antaa panoksena tähän ja mitä kohesio voi antaa tähän panoksena. Jos tämä on sitä koordinaatiota, mitä tarkoitatte Euroopassa, niin sitten se on meidän mielestämme aivan oikea tie lähteä kulkemaan. Entäpä kritiikkiä? Tiedonannossanne ei ole mitenkään ää, äh, huomioitu EU-maatalouspolitiikan vaikutusta kehitysmaihin. Kun puhumme ympin uudistamisesta, meidän on katsottava meidän politiikkamme ja meidän äh, maataloutemme vaikutusta kolmansiin maihin, muun muassa kehitysmaihin. Ja kaiken näköinen dumppaaminen kehitysmaihin, kehittyviin maihin on lopetettava. Kaikki vientituet on lopetettava näin me häiritsemme heidän talouskehitystään kehittyvissä maissa. Tämä on 1800-1900-luvun mentaliteettia, ei 2000-luvun. Meidän on autettava kehittyvien maiden tuottajia saman aikaan enemmän lisäarvoa, eikä niin, että me dumppaamme viennin kautta oman tuotantomme sinne ja luomme itsellemme lisäarvoa. Näin tämä ei saa olla. Juu, juu, rakas kollega, ihan kohta minä tässä lopettelen. Mukavaa, että olet näin kiinnostunut kuulemaan, mitä sanottavaa minulla on. Sitten vielä viimeinen kohtani, ja palaan tässä siihen, mistä lähdinkin. Eli me odotamme viljelijöiltä entistä enemmän, mutta meidän on katsottava myös heidän tilannettaan. Heidän tulisi voida järjestäytyä paremmin ja järjestää tuotanto paremmin. Ajatellaan myös ihan vähittäiskauppaa, sillä jos me haluamme viljelijöiltä enemmän, mutta samalla tiedämme, että heidän markkinatilanteensa Euroopan markkinoilla tällä hetkellä on uhan alla, koska vähittäiskauppiat ja kauppaketjut painostavat heitä, niin tätäkin täytyy katsoa. Me pyydämme heiltä paljon, mutta meidän tulisi myös antaa heille mahdollisuus järjestäytyä ja järjestää tuotanto entistä paremmin niin, että saamme voimakkaamman kestävän maataloustuotannon. Kiitoksia. Danke, Bas. Kiitos, Bas. Nyt Richard. Thank you, Chairman. Um, Kiitos eh, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää komissaaria hänen kommenteistaan ECR-ryhmän e nimissä haluaisin todeta, että, että meille on aivan e, ryhmänä aivan itsestään selvää, että Euroopan EU-budjetin e koko lähi, lähivuosina jäädytetään nykytasolleen. Ja jos äh, meillä on äh, rajallinen äh, tulo- ja menoarvio edessämme, se on selvää, että se maatalous, jonka osuus nyt on 42 prosenttia, kohtaa aika paljon kilpailua muiltakin, muiltakin tahoilta, jotka kilpailevat samoista rajallisista resursseista Euroopan tasolla. Tämän päivän tilanne osoittaa kriisi, talouden olemaan kriisissä. 23 miljoonaa työtöntä kaipaa työpaikkoja, talouskasvua ja kilpailukykyä kuten koko mantereemme. Ja tietenkin tämän täytyy olla komission päätavoitteena näiden asioiden ratkaiseminen siis. Sen vuoksi heidän ajattelunsa on perustuttava 2020 strategian peruspilareille. Hyvin, hyvänä uutisena maataloudessa on se, että sillä on erikseen tärkeä rooli varattuna tässä strategiassa tärkeää sikälikin, että hän nopeasti muuttamassa maailmassa, jossa väestö kasvaa koko ajan ja varallisuus koko ajan kasvaa. E, elintarviketuotanto on erittäin tärkeää. E, siitä tulee varmastikin yksi avainkysymyksistä tämä monivuotisten rahoituskysymysten puitteissa. Sen vuoksi maataloustuotannolla on erittäin tärkeä strateginenkin merkitys Euroopan unionille maatalouden ja maaseudun eh, kehityksen on taattava eh, ihmisten eh, haluamat perustarpeet. Tämä kytkeytyy myöskin sitten ilmastonmuutoksen mukanaan tuomaan ongelmaan, koska maatalous, maatalouden ja maatalouden kehittämisen rooli Euroopalle on erittäin tärkeä, koska se luo työpaikkoja ja ylläpitää maaseudun kehittymistä. Huonona uutisena tässä yhteydessä on se sitten, että vaikka onkin sitten saavutettu mitä tahansa menestyksiä ympin sektorilla, jatkossa Euroopan maatalouselinkeino ei kehity lainkaan riittävän nopeasti ansiotaso on huolestuttavan alhainen, kuten komissio, komissaari äsken totesi. Viljelijän keskipalkka on puolet siitä, mitä normaalin eurooppalaisen työntekijän. Näin maatalous ei vieläkään kykene seisomaan omillaan ja tulemaan omillaan toimeen, eikä ole missään vaiheessa näköpiirissä, että ala elinkeino voisi tuki tuistaan äh, luopua. Äh, se on myöskin sitten erittäin altis äh, kansainväliselle kilpailulle siinä sitä mukaan, kun kansainvälinen kauppa entisestään vapautuu tässä yhteydessä tukipolitiikka on myöskin erittäin epätasaisesti jakautunut, jos ajatellaan 15 jäsenmaan saamista, saamia runsaita tukia uusien jäsenmaiden mm, tukeen kehittymättömällä ja valmiiksi kehittymättömällä sektorilla. Tämä on YMP-uudistuksessa otettava huomioon, joka tietysti edelleen asettaa vaatimuksia putistuvalle budjetille sen vuoksi komissaari maatalouselinkeinoa on syytä voimaperäisesti tukea. Hyväksyn myöskin sen, että yhteinen maatalouspolitiikka tulee jäämään yhtenä yhdeksi merkittävimmistä pääluokista budjettiin jatkossakin, mutta aina kun raha on tiukilla, tärkein haaste tässä monivuotisessa rahoituskehityksessä on painottaa laatua ja vastineen saamista rahoille. Sen vuoksi olinkin aika pettynyt joihinkin uudistusehdotuksiin komission taholta. Ne ovat aika päämäärättömiä, niissä kunnianhimo ei ole riittävästi elinkeinon kehittämiseksi. Siellä aika vähän luvassa alan kilpailukyvyn parantamiseksi ja näinä vaikeina aikoina komission olisi tehtävä huomattavasti enemmän osoittaakseen suurelle yleisölle, että he paitsi ovat tosissaan tämän alan uudistamisen kanssa, täytyy myöskin kyetä sitten todistamaan se, että maatalouden uudistaminen ja parantaminen tuo todellakin lisäarvoa kaikille. Ja, vielen dank. Kiitos paljon. Kun nyt katson tähän pöydän tähän ympärille, niin en näe ketään kuesta. Kyllä, siellä onkin, olkaa hyvä. Meillä on kuen edustaja paikalla viisi minuuttia. Kiitos rouva puheenjohtaja. Tosiaan te ette ensin minua huomannut, mutta tosiaan kuin ryhmän puolesta haluaisin tässä käyttää puheenvuoron. Kiitän komission jäsentä hänen tiedonannostaan ja nyt tästä puheenvuorosta. Meille vasemmistossa on yhtäältä, siis maatalouspolitiikan suhteen yhtäältä tärkeää Euroopan unionissa tunnustaa, että maatalousmarkkinat eivät ole mitkään tavalliset markkinat ja meidän täytyy tukea viljelijöitämme. Euroopan unionissa on suuria eroja myös eri jäsenvaltioiden välillä. Ja sitten toinen asia, josta olen täysin samaa mieltä vihreiden Eichhautin kanssa, on se, että meidän tulee olla solidaarisia kehitysmaiden kanssa tai suhteen, eikä vientitukien kautta saa dumpata tuotantoamme kehitysmaihin ja kehittyviin maihin. Meidän tulisi tukea heidän omaa maataloustuotantoaan eikä suinkaan sitä yrittää jarruttaa. Nämä ovat vasemmiston lähtökohtia ja jos nyt katsotaan sitten maatalouspolitiikan tavoitteita, voidaan samalla myös nähdä, että Puhutaan aika suuresta hämmennyksestä ja tästä hämmennyksestä ja sekamelskasta pitäisi kyllä nyt mielestäni päästä. Ja konservatiivien kanssa olen kyllä samaa mieltä siinä, että komission tiedonanto ei itse asiassa tarjoa minkäännäköistä selvyyttä tulevaisuuden suhteen. Tässä on neljä erilaista tavoitetta. Esimerkiksi maatalouspolitiikan rahoittamisen suhteen meillä on tämä perinteinen markkinoita tasapainottava malli suorat tuet tuottajille ja sitten tietenkin solidarisuus jäsenvaltioiden välillä ajatellen niitä maita, joiden äh, maatalous on vähemmän kehittynyt kuin toinen. Ja sitten äärimmäisen tärkeää on tietenkin ympäristö ja kestävä kehitys ja Neljänneksi ajatellen sisämarkkinoiden toimintaa tarvittaisiin innovaatioita, maatalousinnovaatioita, jotka voisivat äh, todella äh, auttaa maataloutta ajatellen myös elintarviketeollisuuden kautta. Ja tämä kaikki on maatalousrahastoissa ja tämä kaikki on oikeastaan liikaa. Varsinainen sekamelska. Ja kun katsotaan sitten monivuotisia rahoituskehyksiä, pyritään huolehtimaan rahoituksesta niin, että se osuu kohteeseensa. Luonnollisesti tässä on yhteys kohesioon ja kohesiorahoihin. Ja minun mielestäni tässä pienviljelijöiden tuki täytyy ottaa huomioon. Heillähän on kahtalaisestikin oikeus tähän tukeen ajatellen maataloussektorin kehitystä Euroopassa ylipäätään. Ja sitten kaikkein pienimmät viljelijät, heidänkin olemassaolonsa halutaan säilyttää. Ja nyt hiljalleen näiden tuottajien määrä on kyllä vähenemässä, joten kohesion pohjalta on ajateltava ja on huolehdittava siitä, että pienviljely säilyy Euroopassa myös tulevaisuudessa myös uusissa jäsenvaltioissa. Olemme vakuuttuneita siitä, että myös tulevaisuudessa tarvitaan tiettyjä korjauksia eh, hintoihin, eli, ja tämä ei onnistu pelkästään interventiohintojen kautta. Ja sitten kolmas tavoitteemme on innovaatiot. Täytyy katsoa, eh, mitä mistä rahastoista saadaan tukea innovaatioihin. E, ei mielestäni maatalousrahastosta tule nyt tehdä jälleen uutta innovaatiorahastoa, koska näitä innovaatiorahastoja meillä jo on e, kun ajatellaan kaikkia, kaikkia, niitä rahastoja, joita Euroopassa jo on innovaatioiden e, nimissä, niin niiden käyttäminen ehkä entistä tehokkaammin voisi olla pikemminkin vastaus. Katsotaanpa sitten vielä Eh, kestävyyttä, kestävää kehitystä. Kollegatkin ovat tästä jo puhuneet ja juuri pienviljelijöistä. Heillä on myös merkittävä rooli maiseman säilyttämisessä. Ja kyllä on tärkeää, että näistä vihreistä ja sinisistä eh, palveluista heille myös maksetaan. Näin ei tällä hetkellä ole. He eivät, eh, pienviljelijät eivät äh, siitä huolimatta, että heillä on hyvin merkittävä rooli ja heitä todella tarvitaan, niin he eivät saa kunnollista äh, korvausta työstään. Ja kestävän kehityksenkin nimissä heitä todella tarvitaan. Ja jäsenvaltioiden tilannetta ajatellen, ajatellaan epäsuotuisia alueita, niitä on luonnollisesti tuettava, mutta kyllä viljelijöille täytyisi maksaa reilu hinta siitä työstä, jonka he tekevät myös kestävyyden nimissä. Joten pyytäisin, että komission jäsen ehkä meille vielä valaisisi näitä kysymyksiä. Kiitos viimeisenä Rova Andreasen, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. En enää lähde toistamaan kaikkea sanottua. Minun ryhmäni ei tue ympiä, mikä, missä ei ole mitään uutta kenelläkään. Haluaisin vain painottaa, että, että komission puheenjohtaja herra Barroso on useastikin viitannut lisäarvoon, äh, läheisyysperiaatteeseen, solidaarisuuteen. Ja minä haluaisin, että komissaari nyt sitten selventäisi meille, mitä lisäarvoa äh, YMP on viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana meille tuonut. Jos tiettyä politiikan sektoria halutaan parantaa, täytyy tietysti ensin arvioida, mitä onnistunutta Äh, menneisyydessä, enkä ole ollenkaan varma, että tässä keskustelussa on kyetty analysoimaan menneisyyden äh, myönteisiä seikkoja. Onko sen tehoa edes peri, äh, tutkittu viimeksi kuluneen 10 tai 20 vuoden aikana? Mitä tulee viiden pääministerin kirjeeseen, joka tässä keskustelussa äsken nousi esille, minä kysyn komissaarilta, mitä muutoksia hän YMP hän ehdottaisi niin, että se voisi toimia tehokkaammin vähemmin varoin spesifisesti, mitä uudistuksia hän haluaisi. Ja sitten mitä, mitä komissaari toteaa tästä edunsaajan listasta, joka nyt on julkistettu, joka osoittaa, että monetkaan edunsaajat eivät näitä tukiaisia ollenkaan tarvitse. Kiitos. Tässä oli ryhmien puheenvuorojen kierros ja nyt tulee valiokunnan puheenjohtaja asianosaisesta valiokunnasta. Sì. Ringrazio la presidenza per l'opportunità di intervenire. Minä haluaisin ensinnäkin kiittää puheenvuoron saannista ja tervehdin komission jäsen Solonia. Koska ryhmät ovat tässä nyt jo puhuneet melko selvästi, niin minä haluaisin panna painopisteen resursseihin – joita on varattu yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja miten tätä asiaa voidaan käsitellä toisella tavalla kuin menneisyydessä. Yhteisen maatalouspolitiikan kehitys viimeisen 20 vuoden aikana ja toimenpiteiden arviointi ja uudistus osoittavat, että on kysymys politiikasta, joka on ylittää sektorikohtaisen politiikan. Tämä on asia, jossa, joka koskee koko eurooppalaista yli, yhteiskuntaa, sosiaalisia ympäristönäkökulmia ja muita. Ja maanviljelijät ovat toimeenpanijoita tällä alalla, koska heillä on yhteys eh, monimuotoisuuteen, ilmastoon, vesiresursseihin, ähm, maaseudun alueisiin ja nämä ovat yleisiä hyödykkeitä, jotka ovat välttämättömiä ähm, tasapainoiselle kasvulle yhteiskunnassamme. Ja nämä ovat arvoja, joita täytyy politiikalla ja vastaavilla rahoituksella tukea vuonna 1992 aloitettu politiikka on johtanut siihen, että rahoitusta on vähennetty tälle politiikalle. Tämä kehitys on ollut melko huomattavaa, kun katsotaan laajentumisprosessia, sillä tämä uusi suunnittelu johtaa siihen, että meillä on huomattava joukko enemmän maita ja nämä, nä, näitä varoja ei tule jatkossa vähentää maatalousasiain valiokunta ja koko parlamentti vahvist, ovat vahvistaneet Schlein mietinnön hyväksyttäessä sen, että ja myös toukokuussa tästä tulee uusi mietintö. Me olemme laatineet puitteet, jossa eh, tämä politiikan vähentämistä eh, halutaan estää. Ja yhteinen maatalouspolitiikka on tällä hetkellä nimenomainen vipu, jolla voidaan kansalaisten tarpeisiin vastata järkevällä ja kestävällä kasvulla Nämä ovat tavoitteita, jotka olemme itse 22 eh, strategiassa hyväksyneet ja meidän täytyy tätä kasvattaa, mikä on historiallisesti ollut tärkeintä Euroopan politiikassa ja nyt ollaan erityisessä ajankohdassa. Elintarviketurva on saanut uuden merkityksen, kun ajattelemme tulevaisuutta. Viime päivinä on ollut huomattavia protesteja myöskin Tunisiassa ja muissa maissa, ja nyt ollaan tultu ajankohtaan, jolloin ruoasta on tulossa pulaa, ja tätä ei saa aliarvioida. Nyt on välttämätöntä luoda strategiaa pitkällä tähtäimellä ja vastata haasteisiin, jotta vältetään uusilta, vältytään uusilta levottomuuksilta. Kun budjettivaroja yhteiselle maatalouspolitiikalle vähennetään, niin se ei sovi yhteen maatalouden visioiden kanssa, joita Euroopan parlamentti on luonut. Me vaara, joudumme vaaraan, että euro, emme saavuta mitään hyötyä eurooppalaiselle yhteiskunnalle. Meillä on miljoonia eurooppalaisia maanviljelijöitä, jotka ö, työstävät yli puolta unionin pinta-alasta ja Meillä on Euroopassa tavoitteemme saada vahvempi Eurooppa, jolla on enemmän toimivaltaa ja silloin ei siihen sovi, että kilpaillaan entistä tiukemmin rahoituksesta. Kun meillä on toimivaltaa, meille tarvitsemme myös enemmän varoja ja parlamenttina meillä on velvollisuus antaa panoksemme tähän aiheeseen. Meidän täytyy koherentisti viedä eteenpäin sitä, mitä on tähän mennessä pohdittu ja yhteisellä maatalouspolitiikalla tämä merkitsee sitä, että me todellakin tarvitsemme toimenpiteitä, jotka vastaavat näihin haasteisiin, joita meillä on. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Tässä oli ensimmäinen kierroksemme. Herra komission jäsen, teillä on nyt mahdollisuus eh, ensimmäiseen vastauskierrokseen ja sen jälkeen eh, avaamme keskustelun. Minulla on jo 14 nimeä puhujalistalla tässä avoimessa keskustelussa ja toivon, että kollegat, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa ja saavat puheenvuoron ihan kohta, puhuvat niin lyhyesti, että komission jäsenelle jää mahdollisuus vastata. Olkaa hyvä ensin komission jäsen Solos. Merci, madame la présidente. Je vais essayer Kiitos puheenjohtaja. Haluan pyrin esittämään asiani lyhyesti ytimekkäästi aluksi tästä ympin tehokkuudesta viime vuosina. Siinä tietenkin tulee esimerkiksi kysymys, mitkä ovat ne kustannukset Euroopalle, jos meillä ei olisi ollut yhteistä maatalouspolitiikkaa, jos ajatellaan elintarvikkeiden toimittamista markkinoille. Tässä tulee yhtä lailla se kysymykseen kun resurssien hallinta. On erittäin, tätä tietenkin tulee mieleen ajatelleksi, kun hyllyt ovat täynnä ja varastot pullistuvat. Tämähän johtuu nimenomaan YMPstä niissä niillä seuroin, kun politiikka on ollut eri suuntaista, myöskin tulokset ovat nähtävissä. Ne ovat aivan erilaiset. tämä kysymys on nyt tullut esitetyksi aivan liian myöhään. Meillähän ei ole 50 vuoden aikana esimerkiksi elintarvikepulaa eikä puutetta mistään. Työtä on tehty johdonmukaisesti yhteiskunnan toimeiden mukaisesti. 60-luvulla tarvittiin elintarvikkeita markkinoilla yksinkertaisesti. Politiikka on pikkuhiljaa ajan mittaan muuttunut, kuten Henrik Kastel totesi. Nyt toimimme toimimme enää yleisen hyvän eduksi puolesta. Niitä ei kukaan muu meillä voida toimittaa. Viljelijöiden ei voi kuvitella jäävän maaseudulle esimerkiksi hoitamalla, hoitamassa vaikkapa viljelyalan yllä pysymistä, jos ei heillä ole mitään järjestä tuotettavaa sillä. Eivät voi sitä pyöritellä peukaloitaan sitten aivan iltapäivät ja huolte, huolehtia vesihuollosta aamupäivin. Tässä YMPssä on tietysti pyritty painottamaan alueita, jotka ovat suotuisia maataloudelle rannikkoalueiden, esimerkiksi maan luovuttaminen muille merkitsee silloin sitten maaseudun autioitumista, jos sieltä otetaan elinkeinon harjoittamisen edellytykset pois kilpailu kiristyy, maaperä heikkenee, olosuhteet heikkenevät sellaisilla alueilla, jotka, jotka ovat ylikuormitettuja, joka tietysti tuottaa sitten ongelmia jatkossa ajatellen riittävää laadukasta ja turvallista elintarviketta tuotantoa. Tämä tällainen yleinen vastaus tähän. Sitten eh, täsmällisempiin kysymyksiin eh, YMPn prosentista tulevissa budjetissa on hankalasta, hankala puhua prosenteista, kun ei tiedä mikä tulee olemaan budjetin loppusummakaan. Mutta yksi seikka, jota eh, kannattaisi painottaa, on tietysti se, että yhteisöbudjetin tulojen menoarvion supistaminen ei välttämättä kokonaisuudessaan supista maatalousbudjettia Euroopan tasolla vaan äh, lähinnä sitten paine siirtyy silloin äh, jäsenmaiden äh, harteille. Jos ajatellaan maataloustuotantota, maankäyttöä, maanhallintaa, maaseudun ylläpitoa, sehän tietenkin maksaa rahaa. Ja sit sitä kautta sitten punnitaan maata, jäsenmaiden halu ja kyky ylläpitää maatalouspolitiikkaa, sen osuus, YMPn osuus 39 prosenttia kokonaisbudjetista, kun sen osuus sitten PKTstä on vain murtoosa siitä. Tämä merkitsee sitä, että yhteisöpolitiikka heikkenee painoarvoltaan ja paino siirtyy sitten kansallisten jäsenmaiden budjetteihin jos äh, budjettia supistetaan, tietenkin meidän pitää silloin sitten sopeuttaa tavoitteemmekin sen mukaan, koska realismiahan tässä myöskin tarvitaan. Äh, äh, jäsenmaiden keskinäistä tasapainoa on perään kuultettu moneen otteeseen ja, ja sellaisten kriteerien luominen samankaltaisiksi kaikille jäsenmaille, eli siis pois menneisyyden tukipolitiikasta äh, luopuminen ja viittausten äh, unohtaminen, siihen on vielä tietysti asioita joudumme käsittelemään. Nyt en yksityiskohtaisesti lähde käsittelemään YMP-kysymyksiä su- suhteessa äh, kansainvälisiin markkinoihin ja raaka-ainekeinotteluun. Nämä ovat tietysti asioita, jotka joutuvat, joita joudutaan käsittelemään, mutta ei pelkästään YMPn puitteissa, vaan ylipäätänsä laajemminkin komissiossa me, meillä nyt on sitten eurooppalainen jäsenmaa G20-ryhmän puheenjohtajana, joka varmasti saa asioita siltä osin liikkeelle. En lähde YMP-uudistuksen epäonnistumisesta. Se nostettiin täällä jonkun toimesta esille. En tiedä, onko se jatkuva elintarviketuotannon tasainen vuo mikään epäonnistumisen merkki Tietysti eh, on eh, asioita, jotka kaipaavat korjausta ja, eh, ja sopeuttamista. Esimerkiksi varmaan voisimme jakaa tuen tasa, tasaisemmin suurtilallisten ja pienviljelijöiden kesken, mitä tulee sitten maksu, maksojen tasapainottaminen jäsenmaiden suhtaan niin on tärkeää, niin että vältytään tältä kahden nopeuden politiikalta. Tietenkin myös siis sitten erilaiset kannustamit ovat paikallaan, että maatalouden kilpailukyky parannisi. Ne, Mutta ei minusta ei voida väittää YMPn suorastaan epäonnistuneenkaan näillä perusteilla, joita äsken, jotka äsken juuri luettelin. Mitä sitten tulee 2020 strategian YMPn suhteeseen siihen, tärkeintä on taata kestävä kehitys. Mehän puhumme maataloudesta ja maataloustuotannosta. Siinä on olennaista se, miten nämä resurssit jaetaan, millä tavalla esimerkiksi sitten investoimme maataloustuotannon uudistamiseen, nykyaikaistamiseen. Kaiken pohjana on tietysti kilpailukyvyn parantaminen, mutta toisaalta sitten luonnonvarojen mahdollisimman kestävä hallinta, kestävä kehitys, vihreä kehitys, on asia, jota ilman YMPtä ei ole mahdollisuus saavuttaa mainitsemistani syistä. Muutenhan tulee tultaisiin painottaneeksi vaan pelkästään suotuisimmille alueille, jossa sitten äkkiä resurssit kävisivät vähin. Ma- ma- maaseudun elämän ylläpitäminen, maaseutuun asukkaiden tulotason takaminen ovat päätavoitteena YMPn tällainen sosiaalinen luettavuus on myöskin säilytettävä jatkossa. Tämä älykäs kasvu tarkoittaa sitä, että investoidaan resurssien tehokkaampaan hyväksikäyttöön, panostaa myöskin tutkimukseen ja inno, uusiin innovaatioihin, mikä tietenkin merkitsee sitä, että, että me olemme tutkimus ja kehityspääosastojen kanssa kiinteässä yhteistyössä niin, että YMP ja, ja ää, maatalouselinkeino hyötyvät sitten myöskin tutkimuksen tuloksista niin, että resurssejamme voidaan käyttää paremmin hyväksi. Köyhempien alueiden pienviljelijöiden pulmat, niin miten sitten siinä, sinne suuntaan toimimme. Tämä tietysti edellyttää suoraa tulotukea ja myöskin sitten suoria, mak, suoria maksutukia näiden alueiden kilpailuaseman parantamiseksi kautta linjan ei vain tietyillä alueilla, vaan kautta linjan se on yhtenä punaisena lankana tässä vihertävässä kasvussa. Se koskisi siis kaikkia, ei vain tiettyjä viljelijäkategorioita. Pien, pien, pienviljelijät kaipaavat selkeämmät tuki, tukimenetelmät tukipolitiikan tuekseen niin, että myöskin pienviljelijä innostuisi investoimaan tuotantonsa nykyaikaistamiseen. Haluamme myöskin Äh, myöskin sitten äh, mahdollistamaan esimerkiksi suoran myynnin äh, harjoittamista niin, että pienyrittäjä pääsee, pienviljelijä pääsee helpommin esimerkiksi tuota ketjun toisi, muihin osiin käsiksi. Tämä on hyvin tärkeää yleisenkin YMPn kehittämisen kannalta. Jos ajatellaan tiettyjä tuottajaryhmiä, esimerkiksi maitotaloudessa tuot, äh, tuottajien äh, äh, neuvotteluvaltuuksia ja tätä voimaa on huomattavasti onnistuttu esimerkiksi tehostamaan viime aikoina. Ashford kommentoi uudistusta hyvinkin kielteisesti, että visiota puuttuu, rakenteellisia, rakenteellisia vastatoimia ei ole kehitetty eikä kilpailu, kilpailukykyä ole parantunut Näistä kyllä kannattaisi tulla pakeleni, jotta voisimme yksityiskohtaisemmin asioista keskustella. Haluan todistaa teille, että kyllä meillä visiot on kohdallaan näiden äh, kolmen tavoitteen sopeuttamiseksi näiden, näihin äh, kahteen, kahden äh, pilarin tarjoamien edellytyksiin, jossa, jossa pienissä uusissa taivataan missä vanhoissa taas sitten kilpailukyvyn kyvyn teho, tehostamista. Kyllä se nyt on visiota, jos mikä minun mielestäni. Niin me haluamme paitsi kilpailukykyisen maatalouspolitiikan myös sellaisen, joka vastaisi kansalaisten huutoon niin, että ylipäätänsä maatalouspolitiikka on hyvässä tasapainossa muiden elinkeinojen kanssa alueillamme. Ja eh, väite, eh, että, meidän pitäisi eh, muuttaa tukipolitiikkaa niin, että YMP tehostuisi. Siihen jo vastasinkin. Julkista rahaa on käytettävä toki kaiken tavoin tehokkaammin sen varmistamiseksi, että, että tuki ja raaka, tällainen raaka-ainepolitiikka kohtaavaa Eh, luonnonvarojen hallinta toimii eh, asianmukaisesti, tota, tavalla, asianmukaisesti ilmastonmuutosten ja innovaatioiden eh, mahdollistamalla tavalla. Meidän pitää varmistaa, että YMP-raha tuo lisäarvoa Euroopalle. Siinäpä kysymykset. Kiitos. Siinä ei kaikkea tullut vielä. Yksi kysymys on minullakin, mutta se tulee toisella kierroksella esiin vientituet kiinnostavat minua äh, kovasti ja niistä ette ole vielä mitään sanonut. Nyt mennään tämä pitkä lista läpi. Luen äh, nimet äh, puheenvuoropyynnöissä Lavia. Ja, Dorfmann, Berman, Sikierski, Kapula Santos, Lyon, Paulsen, Böge, Rodust, Wojciechowski, Jedrzejewska bis dahin. Tähän saakka. John. Just très rapidement. Ihan lyhyesti voisi vastata vielä kysymykseen. 2010 käytettiin 1 prosenttia yhteisöbudjetista vientitukiin en, enemmänkin yksityiskohtia se, mutta 10-15 vuoden aikana on äh, puhuttu näistä 10 äh, äh, prosentin summista, mutta yksi prosentti on mennyt näihin vientitukiin maatalouden osalta suinkaan ole vaikuttanut mitenkään negatiivisesti muiden maiden tilanteeseen. Euroopan unioni on muuten kaikkein suurin viejä kolmansiin maihin, esimerkiksi Iso-Britannia, Australia ja Japani, eivät pysty niihin rukiin vastaamaan. Me, jos ajatellaan avataan näitä vaikea, näitä, tätä kokonaisuutta me olemme siis kolmansien maiden suhteen paras viemaa. Tämä nyt sitten hyvänä merkkinä. Yksi prosentti on mennyt vientitukiin koko budjetissa lähdetään siitä, että vuoden 13 jälkeen eh, tämä luku on 0,0 prosenttia. Hyvä. Nyt sitten Gianni Lavia. Grazie presidente. Eh, Kiitos eh, rouva puheenjohtaja. Minun mielestäni tässä on tullut jo esille joukko asioita ajatellen komission tiedonantoa YMPn uudistuksesta, mutta haluaisin tässä yhden idean esittää ja tämä liittyy asiaan, joka on jo tuotu suor- Sure-valiokunnassa esille. Haluan konkreettisesti puhua yhteisestä maatalouspolitiikasta. Valiokuntamme työskentelyssä on puhuttu eh, monivuotisen rahoituskehityksen ajan pituudesta ja eh, sen liittymistä yhteiseen maatalouspolitiikkaan aikana, jolla resurssit ovat niukat, niin tämä täytyy toteuttaa sen mukaisesti, että tämä edistys, joka maaseudun kehityksessä on saavutettu, on osoittautunut hyvin, hyvin hitaaksi. Tarvitaan aina pari vuotta ennen kuin ohjelmat alkavat toimia ja kun katsotaan näitä menoja ja analysoidaan niitä, niin huomataan, että suunnittelun loppuvaiheessa on aina tilanne se, että kaikki varat halutaan käyttää kentällä sen sijaan, että niitä äh, käytettäisiin äh, optimaalisesti koko aikana. Ja kun, jos meillä on äh, tälle monivuotiselle rahoituskehykselle lyhyt aikajakso, niin nämä, se vahvistaisi negatiivisia näkökohtia ja siksi onkin tärkeää tälle rahoituskehykselle saada aika jakso, joka mahdollisimman hyvin mahdollistaa varojen käytön maaseudun hyväksi. Ja tässä on eri optioita komissio esittänyt ja viiden vuoden eh, ajanjakson eh, torjuisin tyystin. Minä kannattaisin joko seitsemän tai jopa viisi plus viisi ratkaisua kun suunnittelu suoritettaisiin kymmenvuotisjaksoilla ja se välillä olisi väliaika-arviointi, jossa ei näitä äh, suunnitteluelementtejä äh, tutkailla, vaan äh, katsottaisiin vuosirytmiä varojen käytössä, niin se olisi edullisempaa budjetin rakenteelle. Täällä on kolme erilaista ähm, optiota esitetty esittelijän taholta ja 22 strategian mukainen olisi tämä yksi strategia ja siinä sisäiset ja ulkoiset politiikat huomioitaisiin ja sitten olisi kysymys nykyisen rakenteen jatkamisesta. Meillä on kokemusta saatu vuoden 11 budjetista ja tässä on nyt tämä olisi osoittautuu minusta, että tämä nykyinen rakenne kannattaisi säilyttää yhteisessä maatalouspolitiikassa ja luonnonresurssien käytössä. Kiitos. Uh, Thank you, uh, Chairman. Um... And many Kiitos puheenjohtaja. Monet minunkin kysymyksistäni ovat tässä tulleet esiin, joten keskityn yhteen seikkaan. Tässä on vähän tällaista kohtalouskoa minun mielestäni nyt ilmassa ja minä haluaisin ehkä pikemminkin äh, realismia keskusteluun. En minä öö, usko, että netissä on kovin montaakaan äh, viljelijää meitä, meidän kokoustamme seuraamassa. Toivottavasti heillä on parempi ilma ja ovat ulkona. Joka tapauksessa YMPn tavoitteet tavoitteisiin, mitä tulee viljelijöiden tulotasoon, ei ole päästy. Näitä tavoitteita ei ole saavutettu. Toivoisin, että komission ja sen tunnustaisi tämän ja mahdollisesti puhuisi siitä, miten tähän tavoitteeseen päästäisiin. Sehän on ihan sopimukseen sidottu tavoite. Ja toinen kysymys komission jäsenelle Oletteko te iloinen siitä, että olette vastuussa politiikan alasta, jonka yksi avaintavoitteista ei ole toteutunut? Te olette puhunut, tilastoista ja olen kiitollinen siitä, että näitä tilastoja meille on toimitettu. Suorat tuet ovat elintärkeitä viljelijöidemme tulolle, tuloille ja tulotasolle. Siksi meidän on oltava kyllä hyvin varovaisia, jos puhumme maataloustukien leikkaamisesta ja budjetin leikkaamisesta. Kun tässä nyt tätä kohtalouskoa on vähän ollut, niin eikö pitäisi pikemminkin puhua avoimesti markkinoista ja monet ovat täällä puhuneet siitä, miten viljelijät ovat koko elintarvikeketjun vankina ja muiden tahojen vankina. Komission jäsen ei ole puhunut tästä ja minun mielestäni vakavasti ei ole pyritty kilpailukysymyksiin puuttumaan, kunhan ne elintarvikkeet ovat halpoja kuluttajille, ei väliä miten tähän on päästy. Mielestäni meidän täytyisi ajatella myös ihan moraalia elintarvikeketjussa. On puhuttu hyvin paljon pankkialan moraalista ja siihen liittyvistä ongelmista ja minun mielestäni elintarvikealalla on aivan sama ongelma ja siihen on puututtava. Kun puhutaan Eh, julkisista hyödykkeistä, niin ehkäpä voitaisiin saada hiukan lukkuja. Voisitteko te asettaa hinnan julkisten hyödykkeiden tuottamiselle, jos meiltä pyydettäisiin eh, esimerkiksi virkamiesten pyytäisimme virkamiehiä tekemään tämän myön, työn, kun ajatellaan heidän kaikkia lomiaan ja äitiyslomiaan ja vuosilomiaan, niin tilanne on aika toinen kuin viljelijöillä. Me haluamme, että viljelijät tuottavat mahdollisimman halvalla, mutta suostuisiko joku muu tämän julkisen hyödykkeen tuottamiseen näin halvalla ja näin pienellä tulotasolla? mitä tämä maksaisi meille, jos tästä maksettaisiin rehellisesti. Nämä luvuthan olisivat astronomisen korkeat. Joten jos me puhuisimme julkisista hyödykkeistä, niin ei varmaankaan puhuttaisi leikkauksista ja budjettileikkauksista, vähennyksistä. Kun tässä nyt on aikamoinen ero myös viljelijöiden välillä, niin mehän tai näistä päätöksiä tehtiin ennen kuin minä tulin parlamenttiin ja tietenkin tämä liittyy myös laajentumiseen, mutta kyllä tässä reiluudessakin on joku logiikka oltava. Olisiko reilua antaa kaikille viljelijöille sama summa? Ei se varmaankaan ole loogista, joten kyllä meidän täytyy tätä vielä katsoa, eikä meillä oikein ole menettelytapoja, miten yhdistämme nämä maksut esimerkiksi aktiivisiin, aktiivisille viljelijöille. Ja lopetan tähän, koska tiedän, että aikaa on vähän. Sitten ihan alueelliset kysymykset. Te olette nämä voimakkaasti ottanut esiin ja monet tätä tukevat. Jos eh, viljelijöille saada kunnollista tulotasoa, niin myöskään eh, muita kysymyksiä ei voida ottaa huomioon. Siis ainut tapa viljelijöille eh, parantaa tulotasoaan on kasvattaa tuotantoaan ja me menetämme monia viljelijöitä tämän vuoksi. Eh, he joutuvat eh, siirtymään muihin eh, tehtäviin, kun eivät voi kasvaa. Ja tämä vaikuttaa koko ympäristöömme. Ja toivoisin, että olisimme realistisempia, emmekä niinkään fatalistisia kuin olemme tähän asti olleet. Ja toivon, että meitä myös kuunnellaan. Kiitos. Jetzt Anne Jensen, bitte. Anne Jensen, olkaa. Thank you, Chairman. Kiitos, puheenjohtaja. Tämän valiokunnan kannattaisi olla realistinen äh, Salvadorin mietinnön valmistelussa. Olen tästä äh, keskustelusta mielissäni, koska tämä on aika realistisella pohjalla toistaiseksi liikkunut. Kaikki äh, tunnustamme, että varat ovat rajalliset ja meidän pitää kyetä sitten näiden varojen tässä tilanteessa priorisoimaan. Salvador omassa paperissaan kysyy että pitää, pitäydymmekö edelleenkin näissä vanhassa 2004 vuodelta peräisin olevassa yhteisrahoitus periaatteessa. Olen iloinen kuulemastani siltä osin, että mitä, mitä yhteisrahoitukseen tulee, siinä jäsenmailla on paljon sanon, sananvaltaa koskien rahoitettavia projekteja Äh, ykköspilarin osalta tilanne ei ole näin. Sen tulisi olla saman vastaavan, samankaltainen kautta Euroopan, kun se on sen yhteinen osa. Äh, se on kannattaa jättää menneisyyteen eikä ottaa enää uudestaan esille. Nyt haluaisin äh, komissaarille, kun hän vielä on läsnä, minusta ykköspilarin vihertäminen, joka sinällään on hyvä ajatus, sietää vaatii vielä lisää selvittelyä. Siinä tulee kenties painottaa enemmän tutkimusta ja innovaatiota. Täytyy varmistaa, että maataloussektori nykyaikaistuu ja että siitä tulee myöskin ympäristöystävällisempää toimintaa, koska tätä kautta on sitten taas vastaavasti helpompi Äh, puolustaa yhteistä maatalouspolitiikkaa kansan silmissä, koska se toisi muassaan näkyvää edistystä. Ykköspilaria nykymuodossaan on hankala puolustaa. Ihmiset eivät äh, ymmärrä näitä erilaisia maksatuksia, maksuja näin historiallisesti syistäkin jo johtuen. Eli sitä kannattaisi siihen kannattaisi äh, keskittyä. Mitä herra Ashford sanoi maatalouselinkeinon kilpailukyvystä, Äh, äh, äh, totesitte, että haluatte kahdenvälisesti selittää herra Ashfordille, että mistä tässä on kysymys. Me monet muutkin olemme kiinnostuneita, mitä tässä oikeastaan ajetaan takaa on oikea. Jos todetaan, että, että YMP ei jatka entistä, entistä, entisellä ladullaan, vaan että tulee kilpailukykyisemmäksi, sehän on meidän kaikkien etujemme mukaista. Nyt herra Dante. Merci, madame la présidente.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 haluttiin yhteinen maatalouspolitiikka, koska se oli strategisesti tärkeää kansalaisille ja se on nyt vähän unohdettu. 15-10 vuotta on puhuttu pelkästään markkinoista ja haluan tässä nyt alleviivata sitä, että näissä uusissa suuntaviivoissa eh, me palaamme näihin perusajatuksiin, että meillä on maatalous, jonka ensimmäinen tehtävä on eh, varmistaa elintarvikkeiden saanti ihmisille ja eh, tarvitaan tuotantoa tietyllä tasolla ja normien mukaisesti, jotka on Euroopassa laadittu ja meillä on nyt tuotantokustannukset, jossa säätely eh, tekee kalliimmiksi maailmassa. Ja jos tämä eh, meidän tukiaisillemme on oikeutus, niin se on korvausta näistä lisäkustannuksista, jotka meidän omat sääntömme ovat aiheuttaneet. Ja nyt me yritämme hintointojen ähm, nousun takia äh, äh, estää sen, että kehitys äh, heikkenee. Meillä on näitä skandaaleja, kuten dioksiini Saksassa tällä hetkellä, ja tämä on johtanut huonoon tilanteeseen. Sitten budjetista tässä yhteydessä täytyy tehdä päätöksiä, jotka jos katsotaan näitä, näitä, ähm, tätä kokonaistilannetta, pakkotilannetta, jossa ollaan ja on vaikeata koko Euroopan maataloudelle toimia. Sitten on vielä asia, jonka haluan tässä alleviivata, nimittäin solidaarisuus jäsenvaltioiden kesken äh, solidaarisuus viljelijöiden kesken ja myöskin samanlainen tuki kaikille tässä yhteydessä me, me, kun me puhumme yhtäläisyydestä, niin puhummeko siitä absoluuttisena arvona kaikkien jäsenvaltioiden välille vai onko keskiarvo tulosta kansalaisille kysymys vai onko samoista taakoista kysymys? Minun mielestäni meidän täytyy tässä yhteydessä katsoa keskivertoa ja meidän täytyy katsoa mitä taakkoja on ja jos ei tätä huomioida, niin miten päästään silloin samanlaiseen tällaiseen tilanteeseen. Me olemme nyt maapalloistuneessa maailmassa ja tässä on kysymys myös hintojen ja markkinoiden säätelystä ja komissio on tehnyt työtä tämän asian tiimoilta. Tutkimuksia on suoritettu, jotta uusia ajatuksia saataisiin aikaiseksi. Ilman varoja käyttöä ei pystytä vaikuttamaan mihinkään ja rahasta on yhä enemmän pulaa kun nyt e, tämän budjetin uudistamme, niin täytyy varata varoja hyviltä maatalousvuosilta e, huonoille vuosille tai muiden alojen käyttöön. Ja sitten viimeinen asia, kun me e, haluamme tästä budjetista käydä hedelmällistä keskustelua, niin silloin tämä täytyy tässä täytyy kaikki huomioida. Meidän täytyy katsoa, mitä on saatu aikaan ja mit, mitä on käytetty. Me joudumme nyt keskittymään omiin varoihin ja tässä yhteydessä on keskus on kiinnostavaa saada aikaan budjetti, jossa kaikki hyöty. Ja, danke sehr. Kiitos paljon. Nyt kuulemme taas komission jäsentä hänen vastauksensa Meillä on nyt lähes varttia väli 11 kello jo tässä vaiheessa. Merci, madame la présidente. Donc je vais... Kiitos äh, puheenjohtaja. Haluaisin heti palata herra Lavierin äh, kommenttiin äh, koskien ohjelmointijakson pituutta ympäristöohjelmien kannalta erityisesti se on tärkeää huomata tämän jakson lyhyys. Viisi vuotta on aivan liian lyhyt jakso, kun jos ajatellaan ensin neuvotteluja komission kanssa, joillakin jäsenmailla on tietyt alueellisetkin ohjelmat painamassa päälle. Ja jos ne toteutet, aiotaan toteuttaa tehokkaasti viisivuotis, viisivuotinen jakso viiden vuoden jakso on, on aivan liian lyhyt. Muitakin vaihtoehtoja meillä komissiossa on pöydällä tiedonannossa on luvassa lisää infoa. Mutta minusta mitä pitempi ohjelmointikausi, sitä parempi. Niin kuin äsken kuultiin, että saisimme todellakin sitten toteutuksi tämän maatalous, maatalouden rahoituksen monivuotisten sopimusten perusteella. Mitä sitten tulee rakenteellisiin seikkoihin esityksessä, niin totesin, että YMP, vaikka, sillä, vaikka se maka, makaakin kahden pilarin varassa, sillä on kuitenkin tällainen laajempi kokonaisuus, kokonainen rooli näiden pilarien er, keinotekoinen eriyttäminen, siis maaseudun kehityksen itse maata maatalouspolitiikasta ei olisi asiallista, koska eh, toisessa pilarissa ei puututa eh, pelkästään tällaisen alueellista, painota tätä alueesta eh, kohesiota, vaan painotetaan myöskin kilpailukykyä kysytte miten. No siinähän on, vain nämä modernisointi, koulutusprojekti, rahoitukset, innovaatiorahoitukset mukana. Äh, eli äh, äh, pyritään keräämään varoja hyvinä, hyvinä, hyvinä vuosina ja sitten korvaamaan taas huonojen aikojen ansiomenetykset. Nämä kaikki sisältyvät toiseen pilariin. Me haluamme varmistaa sen, että nämä ovat toinen, vahvistavat toinen toistaan ja tukevat toinen toistaan, nämä kaksi pilaria tietysti, kenties yleiseurooppalaisen yhdenmukaisempi lähestymistapa ykköspilarissa ja sitten eriytyneempi toisessa voisi olla yhtenä hyvänä tavoitteena. Edustajamme Genes me olemme siinä näissä asioissa samoilla linjoilla. Jos tarkastelee lukuja, käy selväksi, että viljelijän tulot tason varmistamistoimet eivät ole onnistuneet. Jos toisaalta mietitään sitä, miten korkeita vaatimuksia veronmaksajilta viljelijöihin kohdistuu, edellyttäisivät myöskin sitten parempaa ansiotasoa ja samalla on myöskin avattu kilpailua kolmansien maiden tuotteiden, joiden vaatimustaso ei välttämättä ole sama. Ja tämäkin tietysti on vaikuttanut alentavasti viljelijöiden ansionmuodostukseen. Ja tietenkin erot alueittain ovat vielä erittäin suuret. Äh, jos emme näitä ongelmia pysty ratkaisemaan, niin äh, äh, tulomenetyskorvaukset, eriarvoiset, eriarvoiset toimintaedellytykset, kustannusten, kustannusten nousu ajatellen viljelijöihin kohdistuvia suuria vaatimuksia eivät ratkea ilman yhteistä maatalouspolitiikkaa. Sinä olen yhtä mieltä kanssamme. Täytyy myöskin kyetä mm, jakamaan tätä lisäarvoa tasaisemmin ja tasapuolisemmin kautta tuotantoketjun. Kyllä komissio on tähän puuttunut toki paitsi maatalouspolitiikan, myöskin kilpailupolitiikan, teollisuuspolitiikan, sisämarkkinapolitiikan toimin ja niiden puitteissa myöskin meillähän on tietty menettelytapa, jossa menettely, jos, jotka, joka velvoittaa eri alojen komissaarit näihin asioihin puuttumaan. Se, toki tasapuolisempi tukipolitiikka ei tarkoita pelkkää, ei perustu pelkkään matematiikkaan. Meillä on tässä periaatteessa äh, kaksi äh, erillistä Eurooppaa, jossa äh, tulon ja tuen perusteet ovat erilaiset. Meillä on tämmöinen historiallinen maatalouspoliittinen maisema tällä näissä vanhemmissa jäsenmaissa, mutta uusissa jäsenmaissa ää, tilanne on erilainen. Siksi siirrymme äh, suoraan äh, tulotukeen. Samat kriteerit pitkin Eurooppaa eivät voi tietenkään valita, mutta niissä, näissä nykykriteereissä ja tulevissa vallankin tullaan ottamaan sitten nämä äh, Euroopan alueiden erilainen, erilaisuus paremmin huomioon. Sitä minä tasapuolisuudella ainakin tarkoitan. Ensimmäisen pilarin yhteisrahoitus, siitä ei kommentti. Olen tässä on samaa mieltä kanssanne. Kilpailukyky kyky, olen jo viitannut monessakin vastauksessani. Eli siis suorat tulotuet ykköspilarissa täytyy myöntää, että, että totta kai suora tulotuki vaikuttaa viljelijöiden tilanteeseen, koska me, meidän viljelijämme joutuvat kilpailemaan Euroopan ulkopuolisten viljelijöiden kanssa, joilla ei ole samoja standardeja ja tiukkoja vaatimuksia rasitteenaan. Jos haluamme ylläpitää samat toimintaedellytykset, suora tuki on tarpeen. Sitten mitä tulee kilpailukyvyn parantamiseen, me tuemme nykyaikaistamis- ja uusia, nykyaikaistamistoimia, toimia uusia, uutta, uudenlaista koulutusta Samoin myös ihan peruskilpailukykyyn tullaan, tai on, on puutettu. Haluamme tietysti suora markkinoille tilaisuuden toimia ja viljelijöille toisella tilaisuuden sitten sopeutua markkinoiden vaatimuksiin ei tämä tarkoita sitä, että me tarvitsisi instrumentteja, jotta sitten saataisiin vaatimukset ja toiminnat, toimet samalle viivalle. Aina kun markkinat näyttelevät rooliaan, viljelijöiden tulotaso tulee taata esimerkiksi keskinäisten rahastojen kautta. Ja vaikka sitten pantaa hyvien aikojen parempi, paremmat ansiot sitten pahan päivän varalle rahastoihin jos ajatellaan tutkimusta ja kehitystä ja sen soveltamista maatalouspolitiikkaan, se tulee olemaan ihan perustavaa laatua oleva punainen lanka kaikessa jatkokoulutus, uuden koulutus ja nykyaikaistamishankkeissa. Kölli, täytyy todeta, että aivan oikein tälläkin, tässäkin tulee reagoida viljelijöiden välittömiin tarpeisiin Tätä kautta uskoakseni viljelemme, viljelemme kilpailukyky paranee. Ei tästä enempää Dantanin kysymyksiin ja varmaan aiemmin olen vastan. Kiitos. Ja, Kiitos paljon, herra komission jäsen. Me olemme olleet täällä hyvässä kurissa ja aika on riittänyt. Jos nyt joudutte lähtemään, niin hyvästelemme teidät jo tässä. Ja kaikki muut joutuvat jäämään tänne, koska meillä on vielä työtä tehtävänä. Ja seuraava puhuja. Niin, tähän täytyy sanoa, että me Sure-valiokuntana olemme ottaneet tehtäväksemme laatia mietinnön ja tämä mietintö on asia, joka lähetetään komissiolle, eikä täällä ole niin, että jokainen puhuja tässä vaan puhuu omasta puolestaan, vaan hän puhuu kollegojen puolesta myös, koska meidän täytyy as- priorisoida asioita ja meidän täytyy keskenämme myöskin keskustella, eikä vain sanoa komissiolle, mitä me odotamme sen tekevän. Siksi on tärkeää, että seuraavien, seuraava puhujakierros on vielä tärkeä. Seuraava on ja ah, hän on lähtenyt sitten herra Dorfman. Kiitos rouva puheenjohtaja. Tässä kun aika on vähän, niin minä haluan tässä pari asiaa tuoda esille. Ah, sorry. No, tässä, tällä kierroksella me puhumme budjetista, emmekä pelkästään maatalouspolitiikan sisällöstä. Mielestäni meillä on tällä hetkellä budjettirakenne, joka on melko uusi ja tässä ei ole välttämätöntä kiireellisesti sitä muuttaa. Tähän astisessa seitsemän vuoden jaksoissa mielestäni tämä viisi plus viisi optio ei olisi huono, koska sitä puoltaa se, että pidemmällä aikavälillä varmuus lisääntyy ja se ei myöskään osuisi mandaattien jaksoihin, eli tämä viiden vuoden politiikat antaisivat mahdollisuuden tässä su- suurempiin toimenpiteisiin ja me voimme maataloussektorilla, kun, nyt kun meillä on vuodesta 2004 neljäs uudistus 13 vuoden aikana käynnissä ja väitän, että viljelijät eivät enää ymmärrä, mitä me jatkuvasti uudistamme ja nyt kun täytyisi saada aikaan uudistus, joka, joka toimisi pitemmällä ajanjaksolla. Sitten vielä luvuista pari lukua. Sihteeristö on lähettänyt meille kiinnostavia lukuja. Toinen täällä on jo mainittu. Vientituet te puheenjohtaja sanoitte, että toivomme, että vuonna 13 Euroopassa ei enää maksettaisi vientitukia. Minä sanoisin vielä laajemmin ja sanoisin, että ei maailmanmarkkinoilla enää vientitukia jaettaisi. Toiset tekevät sitä su- äh, suurella ilolla ja meidän täytyy tämä tietysti ottaa huomioon. Ja sitten keskustelussamme ja komission äh, esittämä asia oikeudenmukaisesta jaosta kalvo ähm, sivulla 26, kun puhumme jäsenvaltioiden jaosta, niin meidän täytyy ottaa huomioon, että eräät jäsenvaltiot ovat päättäneet 40 prosenttia äh, sijoittaa ensimmäiseen pilariin ja toiset 95 prosenttia maatalousmenoistaan ensimmäiseen pilariin. Ja tässä ei välttämättä äh, voida puhua siitä, että vain ensimmäinen pilari jaetaan oikeudenmukaisesti, vaan koko kakku täytyy jakaa oikeudenmukaisesti. Ja nämä luvut osoittavat selvästi, että eräissä valtioissa on matalampi hehtaarikohtainen tuki. Ja sitten vielä huomautus liittyen aluepolitiikan ja maatalouspolitiikan yhteyksiin. Komission jäsen oli oikeassa sanoessaan, että oikean käden täytyy tietää, mitä vasen tekee. Ja tässä on kaksi kättä kuitenkin. Me emme saa sitä virhettä tehdä, että uskomme, että maatalouspolitiikan toinen pilari ja aluepolitiikka olisivat sama asia. Nämä kaksi politiikan toimialaa asettavat eri tavoitteet ja niillä on tietysti yhteyksiä, ähm, mutta tässä täytyy pitää yllä kahta eri politiikkaa. Äh, Minä uskon, että komission jäsen Cholos yhdessä aluepolitiikan komission jäsenen ja kalastuspolitiikan komissaarin kanssa sanonut, että tässä tarvitaan kaikki tehdä enemmän yhteen sopivaksi, jotta se on tehokkaampaa ja toimivampaa. Alue- ja rakennepolitiikka, maaseudun kehittäminen, kalastuspolitiikka. Ja Tais Berman seuraava. I'm, I'm sorry to spoil the party. Anteeksi nyt, että joudun tässä pilaamaan tunnelman. Jos elintarviketurvallisuus on yhteisen maatalouspolitiikan perusperiaate, on, on kyllä aika kyseenalainen. Meidän seudullamme viljelijöillä on, on kirkas valoisa tulevaisuudessaan, koska meillä on tällainen lauhkea ilmasto, koska muuallakin, muualla maailmassa viljelykelpoisen maan ala koko ajan supistuu. On alueita, joissa miljardi ihmistä ei, ei voi tietää, saatko leipää huomenna pöytäänsä, jo johtuu huonoista investoinnista. Markkinat eivät täällä ole onnistuneet Äh, riittävästi toimimaan kehitysmaissa siis. Ajatellaan maatalouspolitiikkaa, äh, kehitysmaiden maanviljelijät ovat jääneet oman onnensa nojaan. Eli elintarviketurvallisuus meidän kannaltamme ei ole ollenkaan äh, kynnyskysymys. Meillä on, viljelijöillä on valoisa tulevaisuus edessään. Jotkut eivät ansaitse, eivät tarvitsekaan tukea, koska kysyntä jatkuvasti kasvaa. Se peruste on ihan väärän. Sitten seuraava argumentti, luonnonvarat. Muistutan, että, että, että puolet suuret biodiversiteetin rapautumista Euroopassa on nimenomaan tehoviljelyn äh, syytä. E, jota on, pitää tehdä YMPlle, jos haluamme todellakin e, luonnonvaroja suojella. Me tarvitsemme viljelijöitä enemmän kuin koskaan, että he tuottavat e, ei, elintarvikkeita ja myöskin biopolttoaineita. He ovat siellä aina tulevat olemaan ja että, että väite, että YMPtä tarvitaan viljelijöiden ylläpitämiseksi ja säilyttämiseksi, ei sitä ole ihan väärä. Kyllä siellä ovat ja toimivat jatkossa joka tapauksessa tapauksessa. Sitten äh, maatalous, äh, maatalousvaltaisten mm, alueiden äh, tulo ei riipu enää maataloudesta pelkästään. Jopa Ranskassa maatalous, maatalouden osa maaseudun tulomuodostuksesta on häviävän pieni tai yhä pienenemässä. Siellä on muita tukevia palveluja esimerkiksi. meidän yhteiskunnamme olkoon valmis maksamaan sitten maaseudun ylläpitäiset ja sen houkuttavuuden säilyttämiseksi esimerkiksi Hollannin pohjoisalueet, josta minä tulen, me olemme valmiit maksamaan vihreistä palveluista. Sitä rahaa markkinoilta viljelijöille ei tule, se tulee kuluttajilta suoraan. Mitä sitten tulee tulotukiin, kuten McKinnis äsken totesin, ovat aivan tehottomat. Jos tarkastellaan viljelijöiden tekemiä investointeja, heillä on aivan absurdin pienet tulot siihen verrattuna, Eh, tuet eivät auta heitä sillä tavalla kuin niiden pitäisi, kun niin kuin ainakin perusteltu eh, niiden ylläpitämistä. Eh, puolet tuista menee niille, jotka myyvät tuotteita viljelijöille, jotka omistavat maata. Ja sitten neljäs seikka, yhteinen maatalouspolitiikka on ollut hyvin turmiollinen kehitysmaiden viljelijöille viime vuosikymmenellä. Tämä on nyt loppumassa. Se on hyvä näin, kuten komissari oikein totesi, että me nyt nykyään äh, tuomme enemmän maataloustuotteita kuin mikä muu äh, alue äh, nämä vientituet ovat lähestulkoon häipyneet melkein. Muistammeko maitotaloustuote kriisin pari vuotta sitten komissaari fischer burl otti välittömästi sitten äh, äh, vientituet, äh, vientituet käyttöön viljelijöiden tukemiseksi. Se oli väärä veto ja sen on loputtava. Ihan riittävästi on syytä keskustella YMPn uudistamistarpeesta Euroopassa. Tarvitsemme maataloutta, viljelijät tulevat säilymään. Minä arvio, arvostan ja kunnioitan heidän työtään, mutta he tarvitsevat tuoksen erilaisen, uuden, paremman y- yhteisen maatalouspolitiikan. Kiitos, herra Sikias. sobie pytanie, czy to, co mówimy o wspólnej polityce Kiitos, puheenjohtaja. Mitä tässä nyt e, sanotaan YMPstä, niin e, muistut olettaisin, että kyse on yhteise, yhteisestä maatalouspolitiikasta, yhteisestä alueesta. Ja tämän meillä on niin monia uusia tehtäviä, uusia tavoitteita. Ja kuinka paljon näiden toteuttaminen oikeastaan tulee maksamaan? Eikö, uutta, tai eikö YMPtä tulisi oikeastaan määritellä täysin uudelleen niin, että se olisi paitsi maatalouskeskeinen myös ympäristökeskeinen. Eli tässä todella kyse olisi uudesta politiikasta. Ajatellaan näitä vanhoja toimia, niin ne ovat vanhentuneet ja tarvitaan uusi lähestymistapa. Komission jäsen puhui viljelijöiden tulotasosta, joka on oikeastaan kaikkein alhaisin verrattuna muihin Äh, tuloryhmiin. Miten voi olla mahdollista, että meillä on niin avokätinen tukijärjestelmä ja silti tukitaso on näin al- tai, tai tulotaso on näin alhainen? Mihin ne tuet oikein menevät? Siis äh, meille kuluttajilleko vai elintarviketeollisuuteen, jotka siis, ja, vai myyjille? Siis äh, Siis mitä tässä oikein tapahtuu? Viljelijät ovat vain yksi pelinappula eh, tässä koko kokonaisuudessa. Jos katsotaan eh, maatalousmarkkinoiden ongelmia, mehän tiedämme, mitä eh, globaalistuminen rahoitusmarkkinoilla sai aikaan. Valtavat summat rahaa meni rahoitusmarkkinoille ja meidän tulisi syventää keskustelua. Juu, erilaisia virastoja on perustettu ja, ja tahoja on perustettu, mutta rahoitusmarkkinat on tässä nyt kuitenkin jätetty toimimaan vapaasti. Näinhän olemme todenneet. Ja nyt meillä on tässä ikään kuin samankaltainen mekanismi. Kun katsotaan ö, tuotantoa, jos se on vaikka 15-20 prosenttia entistä ö, korkeampi, niin kyllähän tarvitaan markkinainterventioita – Joka tapauksessa meillä tulisi olla hyvin selkeät periaatteet, eikä tässä ole mitään hävettävää. Ja lopuksi vielä yksi kysymys. Me olemme avautuneet muiden maiden markkinoille ja puhumme tuesta kehitysmaille, mutta kehitysmaita tulisi tukea muulla tavoin kuin avaamalla markkinat, eh, meidän markkinaamme heidän eh, tuotteilleen. Katsotaan nyt sokerimarkkinoita, jota mä osoittaa, että olemme tehneet valtavia virheitä. Tuleeko meillä olemaan tarpeeksi varoja käytettävissä voidaksemme tyydyttää ne tarpeet, joita eh, maaseudulla on? koska jo tässä nyt kuunnellaan komission jäsentä, niin hän pikemminkin toteaa, että kyse on elintarvikealan kehittämisestä pikemminkin kuin maaseudun tukemisesta, ensimmäinen pilari ja niin edelleen, ja hyvä niin, mutta älkäämme väittäkö, että YMP YMPllä ei tule sitten olemaan tarpeeksi rahaa maaseudun kehittämiselle, koska maaseudun kehittäminen ei suinkaan tarkoita sitä, että tuetaan vain taloutta. Kyllä meidän täytyy olla rehellisiä. Mehän tässä koko ajan tuemme pikemminkin elinkeinoelämää kuin maaseutua. Muistatteko elintarvikekriisin? Sehän on melkein unohdettu. No, se nyt ei ollut mikään äh, kovin äh, järkyttävä kriisi, mutta mehän puhuimme täysistunnossa siitä vuonna 2007, että miten voimme turvantaa elintarvikkeiden tuotannon tukemalla maataloutta. Joten kyllä meidän tätä keskustelua täytyy syventää. Tämä liittyy ympäristöön, maatalouteen, kansanterveyteen, elintarviketuotantoon. Älkäämme nyt puhuko yksinomaan maataloudesta. Nämä kaikki asiat liittyvät yhteen ja kyllä maataloustuotannon suhteen jotain on tapahduttava ja tämä on vielä pitkä prosessi edessämme. Ja danke. Kiitos. Seuraavaksi Luis. Ole. Obrigada, Uta. Eh, eu queria dirigir-me especialmente aos colegas que não são... Kiitos Jutta. Haluan tässä kääntyä niiden kollegojen puoleen, jotka eivät istu maatalousvaliokunnassa ähm, kollega Bermanille ennen kaikkea. Argumentit, jotka hän esitti, ovat mahdollisia, mutta, mutta nämä ovat äh, väitteitä nykyisen maatalouspolitiikan puolesta, eivät sen, mitä me tulevaisuudessa haluamme. Ja sanon tämän, koska Berran, Berman on kotoisin äh, Alankomaista ja ei ole mahdollista harjoittaa maataloutta ilman saastuttamatta vettä tai maaperää. Ja maatalous jota tulevaisuudessa haluamme harjoittaa, ei ole sitä senlaista laatuista kuin me tulevaisuudessa haluamme. Ja me tarvitsemme yhteistä maatalouspolitiikkaa, koska maatalousyrittäjät eivät koskaan kiivaassa nykykilpailussa muuten pärjää. Näin ollen on tärkeää on, on syntynyt vaara elintarvikehuollolle. Meillä on asetettu paljon vaatimuksia maanviljelijöille ympäristösyistä tai eläinten suojelun puolesta. Me e, asetamme korkeimmat vaatimukset, mutta se on ollut tärkeää me olemme vain vähän tukeneet markkinoita. Meillä on vähennetty suoria tukia viljelijöille ja samanaikaisesti unionia on laajennettu, suurennettu jäsenvaltioiden määrää ja kuitenkin leikkauksia on tehty budjetissa ja tätä taustaa vasten ajatellen maataloudella ei ole henkiinjäämismahdollisuuksia. Siksi tarvitsemme YMPtä, YMPn, jolla, joka legitimoidaan uudelleen yhteiskunnalle, jossa suojellaan ympäristöä, taistellaan ilmastonmuutosta vastaan ja jossa myös luodaan työpaikkoja ja maata suojellaan Eli tämä kaikki ei onnistu määrällisellä tuotannolla, vaan ympäristösuojelusta on huolehdittava. Me haluamme jatkossa tukea, mutta kysymys on myöskin tietysti näistä tuotteista, joita yhteiskunnalle tuotetaan kaikkien, kaikkien yhteiseksi hyväksi ja tuet, tukien on myös huomioitava työllisyysseikat. Se on kaikkein tärkein kannustin toimenpiteille ja näin maatalous saa legitimaatiota näinä vaikeina aikoina. YMPlle budjetti on perustavaa laatua oleva asia ja Euroopan parlamentti on tästä jo ilmaissut kantansa, kun, kun hyväksyttiin kollega Laien mietintö. Siinähän tuotiin selkeästi esille ja nämä asiat ja se sai 8-90 prosentin tuen tänä vaikeana aikana ennen kaikkea rahoituskehyksien vuoksi vuoteen 2030 meidän täytyy todellakin tämän pohjalta, joka on jo hyväksytty, laatia kohtuullinen budjetti ja, ja, ja myöskin vuoden 13 jälkeen. Nyt tulee paljon siteerattu esittelijä kollega Lajen. <laughs> Yeah. <laughs> Thank you. Uh, I'll be... Kiitoksia. Kiitos, voin puhua ihan lyhyesti, koska useimmista asioista täällä on jo puhuttukin. Mutta ehkäpä lähtökohtana ajatellen niitä asioita, jotka halusin äh, tuoda esiin tätä Sure-asiakirjan sivu 5, jos äh, katsotaan äh, ihan YMP-budjetin kokoa ja sitten sen osuutta BKTstä, niin se on 0,43 kolme prosenttia. Ja tämähän on yksi yhteisöllisimmistä politiikoista, ja jos jäsenvaltiot käyttäisivät vastaavan määrän johonkin esimerkiksi terveys ja koulutus, niin sehän on pieni, pieni summa, siis tämä osuus 0,43 prosenttia yhteisön BKTstä, eli ihan ajatellen tätä asian suhteellisuutta vuotta. Lisäksi se on vähentynyt 20 vuoden aikana 80 prosentista alle 40 prosenttiin tämä osuus yhteisön budjetista, joten muistakaamme nämä asiat sitten meillä on tietenkin Lissabonin sopimus voimassa. Se antaa meille eh, lisää toimivaltuuksia, mutta ei tietenkään lisää varoja, jotta voisimme vastata näihin uusiin haasteisiin. Eli kyllä tässä todellista painetta budjettiin kohdistuu. Ja kun katson näitä pääministerien kirjeitä, niin eh, nämä signaalit liittyen e EUn kokonaisbudjettiin, niin vaikea kuvitella, että mitään budjetin budjettilisäyksiä saataisiin aikaan ja näin ollen on vaikea kuvitella, että YMPnkään budjetti kasvaisi. Sitten toinen asia, emme me pysty tai voi puhua täysin erillisenä asiana siitä, miten EU tukee viljelijöitään. Yhdysvallat tukee huomattavalla tavalla omia viljelijöitään ja haluaa lisätä markkinaosuuksiaan kaikkialla maailmassa, joten jos me vedämme tuen viljelijöitä ja sallimme Yhdysvaltain tukea viljelijöitä entistä enemmän, niin tämä ei ole kovin järkevää maailmanlaajuisesti jos me vähennämme dramaattisesti tukiamme, niin täytyy katsoa, että kumppanimme maailmalla tekevät samoin. Ja tämä koskee kaikkia kehittyneitä maita. VTOn piirissä tulisi sitten päästä vastaaviin tukivähennyksiin kaikkialla maailmassa, koska muuten tilanne vääristyy. Nämä olivat näitä tärkeimpiä asioita, jotka halusin budjetin suhteen ottaa esiin. Minun mielestäni ajatellen uusien jäsenvaltioiden odotuksia olisi tunnustettava, että vuoden 2013 jälkeen niihin vastaaminen voi olla hyvin vaikeaa, koska talouskuri tulee olemaan entistä tiukempi, joten kyllä todella, todellista uudistusta tarvitaan ja varojen parempaa kohdentamista. Itse katson, että YMP tulisi todella yhdistää myös EUn 2020 strategiaan ja että sen tulisi olla yksi painopistealue. Ilmastonmuutoksen torjuminen on yksi kaikkein e, suurimpia kysymyksiä. Ei ole epäilystäkään siitä, etteivätkö vanhanaikaiset e, halpaan energiaan ja halpaan öljyyn ja veden runsauteen perustuvat maataloustuotanto tavat e, olisi nyt tulleet tiensä päähän. Ennusteenhan on, että tilanne tulee muuttumaan. Ja kun ajatellaan elintarviketurvallisuutta paitsi Euroopassa, myös kaikkialla maailmassa, meillä on merkittävä rooli. Meidän täytyy tietenkin tuottaa elintarvikkeita omien kuluttajiemme tarpeiksi ja ajatella myös, ajatella myös muuta maailmaa, koska esimerkiksi vettä ei kaikkialla ole tarpeeksi tuotannon tarpeisiin vastaamaan. Ja 2020 strategian tavoitteisiin pääsemiseksi meidän on mielestäni uudistettava YMPtä niin, että resursseja käytetään entistä paremmin, tehokkaammalla ja paremmin kohdistetulla tavalla, mutta kyllä yhteistä maatalouspolitiikkaa silti tarvitaan yhteisillä markkinoillamme, koska yksi helppo ratkaisuhan ehkä olisi ehdottaa, että no parannetaan kaikki ongelmat yhteisrahoituksen kautta, mutta minun mielestäni YMPtä ei tule uudelleen kansallistaa. Mm, on eroja myös sen suhteen, että osa jäsenvaltioista haluaa näitä tukia maksaa ja osa ei. Olisi todella keskeistä siis säilyttää yhteinen lähestymistapa, kohdistaa politiikkaamme paremmin ja käyttää resurssit entistä tehokkaammin. Danke sehr. Jetzt Marit Paulsen, bitte. Marit Paulsen seuraava. Tack, fru Kiitos, rouva puheenjohtaja. Eh, pikkuhiljaa tässä aloittelen, että kaikki ehtivät panna luurit korvillensa. Olen yhtä mieltä herra Lajonin kanssa eh, eh, näissä nykypuitteissa meidän pitää toimia realistisesti rahasta on pulaa, budjetin teko on hankalaa kaikista, kaikissa jäsenmaissa käytännössä katsoen. Me kenties kuulumme, tulemme maasta maahan, jossa valtion rahoitus ja valtion varat ovat parhaimmalla tolalla. Mutta meillä on kuitenkin velvollisuus käyttää rahaa mahdollisimman tehokkaalla tavalla. On täällä ihan toivotonta täällä istua ja, ja, ja vaatia lisää rahaa, paisuttaa budjetteja yksinkertaistamistakaan, vaan se on ihan päänpanemista pensaaseen selkeästi. Vedetään nyt pääsetä puskasta esiin ja miettiä, että missä maailmassa me oikein elämme, mikä on tämä arkitodellisuus ympärillämme. Keskittykäämme sitten siihen, miten meidän näitä rahoja saisimme parhaalla mahdollisella tavalla käytetyksi niin, että niillä olisi myöskin sitten tehoa Euroopan maaseudulle kokonaisuutena. Mehän me tarvitsemme elintarviketuotantoa, mutta tarvitsemme yhä kasvamassa määrin mahdollisuuden käyttää maata ja metsää suurten todellisten jättimäisten kysymysten ratkaisemiseksi, joiden äärellä nyt olemme. Olemme äh, velkaa lapsellemme e, ilmastonmuutoksen torjumiseksi niin pitkälle kuin mahdollista. Me haluamme me, meidän täytyy kyetä ylläpitämään äh, biologista moninaisuutta. Sen vuoksi ehdotankin, että, että äh, Tämä olisi tällainen ajatustesti. Jos ykköspilarissa olisi vain tulotuki, jos äh, pitäisikö laskea, mitä se sitten tekisi äh, keskimäärin Euroopan tasolla ja äh, siihen lisätä nostaa taso 120 prosenttiin, jossa on hiukan parempi tilanne sitten 20 prosenttia köyhimpien maiden osalta kenties, jotta saisimme riittävän tasapainon niin, että se ainakin miellettäisiin oikeudenmukaiseksi ja solidaarisuuksi on syytä muistaa, että rauha Euroopassa on kaikkein merkittävin tavoite, joka edellyttää sitten huomioon ottamista ja solidaisuutta. Sitten tässä tämä kakkospilari. Joudun nyt muistuttamaan, että Euroopan maatalous yksi, yksityinen lukumäärä on 70 prosenttisesti pientiloja, alle 5 hehtaarin tiloja Tämä on realismia ja myönnettäköön nyt suoraan, että, että näitä, tätä 70 prosentin osuutta emme saa koskaan pidetyksi elinkelpoisina perinteisiin tulotuin. Ei kukaan elä viiden hehtaarin maatilasta. Tilasta. Meidän pitäisi sitten panostaa yhteiset varat. Jos tutkimuksethan osoittavat, että että tosi pienet äh, tilat ja suurtilat menestyvät parhaiten. Eli nämä, esimerkiksi minä itse tulen äh, syrjäseudulta ja minulla on muutamankin vuosikymmenen äh, kokemus maaseudun kehittämisestä. Ja jos nämä pikku, pikkutilalliset saadaan vauhtiin, sillä heille suodaan sitten mahdollisuus jonkinlaisen tällaisen erikoistuotteen tuottamiseksi tietyistä, tietyistä vihanneksista jostain Äh, josta äh, hämmästyttäviin erikoisjuustoihin asti. Joka tapauksessa heidän pitäisi äh, kyetä sitten selvittämään markkinatilanteen, missä nämä tuotteet menisivät kaupaksi, miten he voisivat sitten paremmin paikallisesti ja alueellisesti sitten laatia sellaiset järjestelmät, joilla sitten tuotteet saadaan jakeluun paremmin, koska tavallisellakaan, tavallisella viljelijällä ei ole enempää kuin 24 tuntia vuorokaudessa tuottaa johtaminen ja kaupanpito yhtä aikaa on aika hankalaa. Ja sama, mitä sitten ympäristöpuoleen tulee myöskin, siitä haluaisin sanoa vielä, ja eläintenkin suojelusta, että, äh, että ähm, tässä, tällä sektorilla, näillä sektoreilla on, äh, ovat äh, investoinnit todella, jossa yhteydessä olisi olisi hyvä palata kenties hyvin vanhanaikaisiin takulainoihin. Sitä kautta saisimme kenties enemmän varoja käyttäisimme. Että lainan, lainanotto sen sijaan, että ottaisi vain suoraa tukea vastaan, myöskin sitten kasvattaa vastuullisuutta ja myöskin sitten tarjoaa enemmän mahdollisuuksia ja vaihtelua investointivaihtoehtoihin. Eh, me, meidän täytyy nyt kysyä itseltämme, uskallammeko me ajatella uusilla, uusille urille, eh, uusien urien mukaisesti näissä nyky, nyky, eh, nykyisissä taloudellisissa rajallisissa puitteissa. Kiitos. Ja, danke. Kiitos. Raimar Böge. Kiitos rouva puheenjohtaja. Tämä on mielenkiintoinen keskustelu ja on hyvä, että eräät kollegat ovat tässä erityisesti viitanneet Lissabonin sopimuksen maatalouspoliittisiin tavoitteisiin, koska julkisessa keskustelussa niitä käsitellään aivan liian vähän eikä tunnusteta. Ja on tärkeää myöskin eh, viitata siihen, kollega Lain mainitsi tämän jo, että tässä keskustelussa tulee myöskin nämä nykyiset eh, tähänastiset eh, uudistukset ottaa huomioon ja niillä on ollut poliittista vaikutusta ja se on ollut melkoinen panos ja myöskin asettanut maanviljelijöille, maanviljelijöille vaatimuksia, jotta he pärjäävät. Ja komissiolta minä odottaisin näitä vihertämiseen liittyviä toimenpiteitä ja näihin uusiin elementteihin liittyvissä asioissa konkretisointia, cross compliance, äh, ristinrahoitus, jota on vaadittu ja jota tässä nyt äh, valvotaan ja, ja ehtona ähm, suorille tuille on ollut, äh, on ollut ähm, pohjana, niin tämä on liian, jäänyt liian vähälle huomiolle komission tiedonannossa. Mitä nämä yli 20 asetusta merkitsevät äh, maaperän suojelusta ja, ja muista asioista, niin nämä tulisi selkeästi komission taholta selvittää, ettei tässä äh, äh, synny kuva, että aloitetaan nollasta, koska se on väärä. Ja tietysti haluan viitata siihen, että koko keskustelussa maatalousbudjetista ja komission jäsen toisen esille on käytävä myös keskustelua siitä, mitä sitten markkinoilla tapahtuisi ja mitä se merkitsi maanviljelijöille ja kuluttajille, jos emme tämä tällaista osin eh, verorahoitteista elintarvikepolitiikkaa harjoittaisi, miten markkinat kehittyisivät, mikä vaikutus sillä olisi maanviljelijöiden tulotasolle kaiken kaikkiaan ja komission tulisi antaa tästä tietoja. Eh, eräs instituutti on tästä laatinut eh, tutkimuksen ja laskenut, mitä maatalousbudjetti merkitsee maatalouden eri sektoreille ja mitä merkitsee, jos luovumme verorahoitteisesta elintarvikepolitiikasta, mitä se merkitsee kuluttajahintojen vakaudelle, joka on menneisyydessä pystytty melko hyvin takaamaan. Ja tämä ei ole pelkästään ristiriidassa tai Spermanin, vaan tämä on täydennystä. Tämä tuotiin täällä jo esille, että eli 2007 elintarvikekriisin kokemukset ja se, mitä me täällä parlamentissa kansainvälisten järjestöjen kanssa keskustelumme, niin muistan hyvin, että silloinen komissaari Michel sanoi, että meidän täytyy miettiä nykyistä kehityspolitiikkaamme. Se ei ole onnistunut ja meidän täytyy keskustella tästä tai keskustelimme siitä silloin myös budjettivaliokunnassa ja totesimme, että yli 75 maasta jotka saavat Euroopan unionin budjetista tai kehitysrahastoista tukea, niin niistä edes kolmella kymmenellä ei ole painopistettä elintarviketuotannossa ja maaseudun kehittämisessä ja sitten eh, ihmettelemme, mikseivät nämä maat pääse eteenpäin näissä asioissa. Meidän pitää kehitystukipolitiikassamme vaatia paikallisille saajamaiden väestöille oikeaa politiikkaa ja Euroopan unionin vie, eh, tuo enemmän elintarvikkeita kuin kehitysmaista kuin amerikkalaiset, japanilaiset, australialaiset yhteensä ja nämä luvut täytyy katsoa hyvin tarkkaan, koska tässä ei ole kysymys pelkästään tullitariffeista, vaan myöskin ei-tarifoiduista kauppaesteistä jotka ovat usein paljon vahvempia vielä ja kun puhumme filosofisesta erosta niin kutsutun teollisen maatalouden tai tämän hienon pienimuotoisen maatalouden välillä, minusta tämä johtaa pois todellisista ongelmista, joista tulee keskustella. Jos haluamme jatkossa edistystä ilmastonsuojelussa saavuttaa tällä alalla, niin tarvitsemme teknologista edistystä ja tiedettä ja tutkimuksia ja sanon tämän omista kokemuksistani, koska olen 20 vuotta lypsänyt lehmiä ja 10 tuhannen eh, eh, maitolitran lehmä on ympäristöystävällisempi kuin eh, pienemmät ja meidän täytyy tavoitteet kuvata ja täällä on tuotu se esille ja kysyä, miten pääsemme siihen, että takaamme kestävän kehityksen, että julkiset hyödykkeet, joista viljelijä ei saa hintaa markkinoilla, että niihin panostetaan tukea ja miten voidaan loppujen lopuksi tällä tavalla koko tämän maatalouspolitiikan kirjon ähm, äh, varmistaa oikealla tavalla. Nyt ei ole vielä saatu oikeita vastauksia kaikkeen. Markkinoiden heiluvuus eh, aiheuttaa ongelmia lähivuosina, ehkä vähemmän Euroopan unionille, mutta ennen kaikkea maille, jossa 80 prosenttia perheiden eh, tulosta joudutaan käyttämään energiaan ja elintarvikkeisiin. Ja kysymys, se mitä nyt tässä eh, trendinä nähdään ja koetaan, niin sillä on paljon tekemistä ja jolla on paljon tekemistä spekulaation kanssa, niin näihin kysymyksiin ei ratkaisuja Euroopan unioni yksin saa, vaan se vaatii kansainvälisiä ponnisteluja, jotta saadaan vakaus, joka takaa luotettavan ja vakaan elintarvikehuollon ja tästä syystä elintarviketurva on tärkeä seikka sekä Euroopassa että maailmassa. Se tulee askarruttamaan meitä enemmän kuin menneinä vuosina. Ja sitten vielä lause rahoitusnäkymien ajasta ja joustavuudesta ja miten tällainen budjetti muodostetaan. Siitä tulee jännittävä keskustelu ja pyydän, ettemme tässä lyö mitään lukkoon etukäteen. Mitä huonommat luvut, sitä pidem, sitä lyhyempi tulee tämän jakson, budjettijakson olla. Ja ehkä ne, tarjous neuvostolle, että, että jos otatte lyhyemmän, niin teidän, tai pitemmän aikavälin joudutte tämän parlamentin kanssa vain kerran neuvottelemaan tämän hullun parlamentin kanssa. Ja tämä maatalousvaliokunnassa ollaan pitemmälle, pitemmän ajanjakson puolesta ja Samanaikaisesti minä ymmärrän tietysti, että tarvitaan turvallisuutta, tarvitaan vakautta, eikä maataloudessa haluta joka viiden vuoden välein uutta ohjelmaa, mutta eh, tässä täytyy tiet- vaadittavia muutoksia eh, eh, taata sillä tavalla, että jatkuvasti jouduta uusia ohjelmia laatimaan. Me tarvitsemme joustavuutta ja sitoutuneisuutta ja tässä täytyy todellakin saada sellainen ratkaisu aikaan, että se tyydyttää kaikkia ja missä ovat nämä, nämä äh, käytetyt varat, joita on jäänyt yli ja meillä on tässä heiluntaa ja äh, komissio tutkii, että voidaanko näitä varoja äh, siirtää budjetin erissä vuodesta toiseen ja nämä ovat teknisiä, mutta toisaalta poliittisia eh, budjetin eh, keinoja. Kiitos. Danke. Kiitos. Tuota viimeistä asiaa täytyy todellakin alleviivata ja se pätee kaikke, muunkin, muuhunkin kuin maatalouspolitiikkaan, kaikkiin politiikkoihin. Ulrike Rodu. Haluaisin kiittää lämpimästi siitä, että meillä on tänään kerrankin kunnolla aikaa keskustella valiokunnassa. Kyllä näistä puheenvuoroista ilmenee, että ollaan hyvin pitkälti samoilla linjoilla puoluerajat ylittäen, mitä maatalouskysymyksiin tulee. Minä haluaisin keskittyä elintarviketurvallisuuteen sekä erinomaisiin laadukkaisiin elintarvikkeisiin, joiden kuitenkin samalla on oltava tarpeeksi edullisia – Tietenkin suorat tuet ovat maatalouspolitiikan kulmakiviä. Meidän tulee keskittyä näiden tukien muotoilemisiksi sellaisiksi, että paitsi viljelijät ne hyväksyvät, koko muukin yhteiskunta saadaan vakuuttumaan. Tunnemme nämä asiakirjat, muistamme komission tiedonannon jossa komissio ehkä mm, suosittelee vaihtoehtoaan kaksi. Ja kyllä me varmasti ihan hyvällä tiellä olemme. Haluamme siis elintarviketurvallisuutta ja haluamme eh, viljelijöitä, jotka ovat eh, valmiit eh, panostamaan työnsä kautta ja ansaitsevat myös kunnollisen elannon ei se varmaankaan täsperma niin ole, että viljelijöiden tulotaso olisi ollenkaan kovin korkealla. 1500 euroa ei nyt ole varmaankaan kovinkaan korkea palkka, eikä puhuta mistään kahdeksan tunnin työpäivästä, 10-12 pikemminkin. Kysyn teiltä, kuka teistä suostuisi tekemään 10 tuntista työpäivää 1500 eurolla. Eli kyllä tässä on monia käsityksiä, jotka eivät ollenkaan enää pidä paikkaansa. Me haluamme terveen maaperän, puhtaan ilman, kunnollisia elintarvikkeita ja me haluamme, että epäsuotuisat alueet säilyvät elinkelpoisina. Eli me haluamme tätä yhteistä hyvää suojella. Me haluamme sellaisen maaseudun, jota yhdessä viljelijöiden kanssa voidaan kehittää ja jolla on tulevaisuuden näkymiä. Ja tämä kaikki maksaa. Meidän on siis saatava tähän tarpeeksi varoja. Ja minun mielestäni leikkaukset eivät näin ollen ole mahdollisia. Tarvittaisiin enemmän, mutta vähintäänkin se taso, budjettitaso, jolla nyt tällä hetkellä ollaan. Ja pyytäisin, että kaikki omalla tavallaan ponnekkaasti ministerineuvoston ja hallitustensa päämiesten kanssa tai heille tekevät selväksi, että me haluamme säilyttää nämä tehtävät ja jos tarpeen, niin sitten lisää rahaa niitä varten. Kiitos. Kiitos. Dziękuję bardzo pani, dziękuję pani przewodnicząca. Ta świetla rouva puheenjohtaja. Kiitoksia. No Herra Berman maalaili valoisan tulois, tulevaisuuden Euroopan maatalouden. Ei se nyt ihan itsestäänselvyys kuitenkaan ole. Sinne se voidaan tietysti saavuttaa, jos meidän maatalouspolitiikkamme on oikean suuntaista, mutta ilman ma- viljelijäväestön suunnattavaa voimakasta tukea se ei ole mahdollista Eh, Eurooppahan eh, eh, tulee olemaan seutu, jossa tuotetaan maatalouselintarvikkeita viedään muualle maailmaan. Afrikassa esimerkiksi, Afrikassa intialaiset yritykset investoivat paraikaa voimakkaasti maatalouteen. Sen vuoksi ei kannata ollenkaan levätä laakereilla ja uskotella, että me olemme elintarviketuotannon eturintamassa iät ja ajat ei, se ihan varma ole. Vihreistä ja Guesta kuultiin puheenvuorot, joissa ilmaistin huoli siitä, että että että emme sitten ala harjoittaa polkumyyntiä kehitysmaiden suuntaan. Minun ymmärtääkseni tilanne on täsmälleen päinvastoin tällä hetkellä. Esimerkiksi meillä oli ongelma Kiinasta tuotujen jäädytettyjen pakaste pakasten mansikoiden suhteen, samoin siipikarjaa, jota on tuotu Brasiliasta, siipikarja, on, jota on tuotu Brasiliasta, on ollut ongelmallista. Eli meillä on sinne monenlaisia pulmia ollut ja muitakin kuin tämä kilpailupoliittinen tilanne täytyy muistuttaa tässä tukipolitiikan riittävyydestä. Olen äh, omalta osaltani äh, huolestunut, kun kuuntelen tämän keskustelun äh, suuntaa suora, suorissa hehtaarituissa on valtava ero yli 500 euroa, toisissa maissa muualla jopa alle 100 euroa tämä tukiesjärjestelmän aikoina tämä kaikki oli ymmärrettävää, mutta nyt kun siirrymme hehtaaritukiin, se on, sitä on hyvin hankala ymmärtää ja minusta on, on todella vaikea löytää verukkeita tai perusteita nimittää tätä tasapuoliseksi, kun se on kaikkea muuta kuin tasapuolista. On sietämätöntä, että, että, että, että, tällaista myyttiä ylläpidetään josta rikkaat säilyttävät rikkautensa ja köyhät köyhyytensä, se nyt ei suinkaan ole tasa-arvoista politiikkaa. Meidän pitää pyrkiä voimaperäisesti pyrkimään ratkaisuihin, joissa jossa kilpailu Euroopan markkinoilla olisi tasapuolisempaa e-, eikä, eikä pelkästään noudattelisi niin sanotun vanhojen jäsenmaiden perinteitä kun Lissabonista, Lissabonin sopimuksesta aikoinaan keskusteltiin, kaikki olivat niin Euroopan mielistä, että kun sitten tätä, tästä tulee menoarvesta puhutaan, kaikki e-, eurooppalaisuus on unohtunut, vaikka koko budjetin kokonaissumma jää alle yhden prosentin yhteiset kokonaisbruttokansantulosta. Miten tämä nyt sitten osuu yksin aiempien kommenttien kanssa? Kiitoksia. Sitten Sidonia Dzenzivska. E, dziękuję. Mam e, jedną uwagę ogólną, jedną... Kiitoksia puheenjohtaja. Yksi ihan yleinen huomio. Ja sitten vielä toinen huomio e, esittelijällemme sekä komissiolle. Useimmat kysymykset ovat tässä jo aiemmissa puheenvuoroissa tulleetkin esiin, mutta meidän vastuumme poliitikkoina vastuumme elintarviketurvallisuudesta on toden totta vastuu, eh, jota emme saa paeta. Tämä on hyvin tärkeä asia ja herra Sikierski tuossa aivan äsken sanoi, että eh, ruoka on, on terveyttä, mutta ruoka on myös koko elämä, koska jos ruoka ei ole, ei ole elämää. Ja niin kauan kuin meidän eh, elintarvikkeen turvallisuutemme toimii, ei ole mitään ongelmaa, mutta ei tätä voida pitää ikuisesti varmana asiana. Elintarviketurvallisuuden niin laatu kuin määräkin ovat äärimmäisen tärkeitä. Ja haluaisin, että tähän aiheeseen palattaisiin mietinnössä maatalouspolitiikan sekä kohesiopolitiikan välinen yhteys eivät äh, viljelijät suinkaan toimi missään tyhjiössä. He elävät äh, maaseudulla ja maaseudun tilanne Euroopassa on sellainen, että maaseudulla asuu paitsi viljelijöitä myös äh, muita muiden ammattiryhmien edustajia, mutta viljelijöiden elämänlaatu pitkälti riippuu maaseudun laadusta. Ja tämä merkitsee sitä, että infrastruktuuri maaseudulla on todella tärkeää, jotta tuotan, maataloustuotannon kilpailukyky säilyy ja jotta alue on elinkelpoinen. Täytyy olla koulutusmahdollisuuksia, terveydenhoito on saatava paikan päälle. Nämä kaikki asiat todella liittyvät kohesioon, mikä niitä saa unohtaa. Sitten asia, joka valiokunnan tulisi selvittää. Me olemme hyväksyneet niin kutsutun Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ja tilanne on nyt sellainen, että meillä on käyttämättömiä maatalousvaroja. Vuodelta 2009 rahat korvamerkittiin talouden elvytyssuunnitelmaa varten ja hyvin suuri osa näistä varoista haluttiin käyttää juuri maaseutualueiden infrastruktuuriparannuksiin, esimerkiksi laajakaista yhteyksiin. Nyt täytyy katsoa, oliko tämä hyvä ajatus, tulisiko tämä toista tulevaisuudessakin. Komissio varmaan voi meille nämä tiedot toimittaa. Tämä olisi meille hyödyllistä myös mietintöä valmistellessamme. Ja, vielen dank. Kiitos paljon, Muito obrigado, senhora presidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Ensinnäkin toteamus. 2020 strategia Euroopan unionissa on olemassa ja siinä maatalous on asetettu keskipisteeseen ja nyt haluamme sopeuttaa maatalouden tähän strategiaan ja, tai katsoa, miten strategiassa maatalous sijoittuu ja sehän on tärkein elementti. Tästä on lähdetty Sitten vielä toinen huoli. Minusta on tärkeää katsoa menetelmiä, joita käytämme, kun puhumme näistä summista. Mahdollisesti budjetti on jatkossa pienempi kuin tähän saakka ja meillä on kysymys myös kohesiopolitiikasta ja yhteisestä maatalouspolitiikasta. Yhteinen maatalouspolitiikka ja kohesiopolitiikka ovat perinteisiä politiikan lajoja, niistä on kokemusta. Totta kai yksi ja toinen asia on, on parantamisen, parantamiskelpoinen, mutta summat joista, ja summat, joista lähdemme, ovat perustana menneisyydessä. Ö, nämä on muotoiltu jo ja uusi politiikka on nyt uusi toimenpide. Me tarvitsemme siksi vakautta. Totta kai kaikki vaatii monivuotista rahoituskehitystä, kehystä, mutta jatkuvuus on tässä tärkeää, jottei synny ongelmia. Ähm, äh, rahoituskehityksen käyntiin saamiseksi Vakaus on siis eh, kaikkein, on minusta tärkeintä. Rahoituksessa ei tule pelkästään ajatella ilmastonmuutosta, sehän on täällä tuotu esille, vaan on myöskin sen vaikutuksia. Me joudumme miettimään sitä, mistä eh, varat saadaan, jotta luonnon katastrofeja pystyttäisiin estämään. E, e, ennaltaehkäisy on tärkeää ja toisaalta on tärkeää nähdä, että on katastrofeja, joiden vaikutukset ovat sellaiset, että ne johtavat maatalousyrittäjien tuotannon tuhoon. Ja siinä täytyy katsoa, miten maataloutta voidaan suojella tässä suhteessa. Solidaarisuusrahasto ei tue maatalouden tukea tässä suhteessa. Jetzt Kinga Gönsch. Kinga Gönsch seuraavaksi. Thank you very much. Uh, just some, uh... Kiitos. Joitain huomioita minultakin. 2020 strategiaa on täällä korostettu puhuttu, mutta minusta pikemminkin vihreää ja älykästä kasvua on korotettu, mutta inklusiivinen kasvu on minun mielestäni myös äh, kyllä avainasia Euroopalle. Ja jos ihmisiä ei saada pidettyä äh, työssä maaseuduilla, jos ihmisten äh, työpaikat maataloudessa eivät säily, niin meillä on entistä suurempia ongelmia edessämme tulevaisuudessa. Siis tämä inklusiivisuus on hyvin tärkeä ulottuvuus ulottuvuus. Täällä on puhuttu kohesiosta, alueellisesta kohesiosta, sosiaalisen kohesion lisäksi. Ja tästä olemme aiemminkin keskustelleet. Ja YMPllä on kyllä hyvin merkittävä suhde alueelliseen kohesioon. On myös mainittu eh, joka tapauksessa eh, Koheesiota tulisi pikemminkin vahvistaa niin, että erot eivät pääse kasvamaan. Meidän tulisi säilyttää resurssit entisellä tasollaan, tietäen toki, että ei tästä keskustelusta helppoa tule. YMPn budjetti tulisi saada säilytettyä ennallaan, jotta kohesio ei vaarannu. Tämän lisäksi toteaisin, että reilumpi jako jäsenvaltioiden välillä vähentäen eroa uusien vanhojen jäsenvaltioiden välillä olisi tärkeää ihan kilpailukyvyn nimissä ja myös maatalouden uudenaikaistamisen nimissä. Ja niin, että myös uusien jäsenvaltioiden maatalous tulisi entistä kilpailukykyisemmäksi. Samoin jatkuvuus ja kestävyys ei politiikkoja ja rahoitustarpeita voida muuttaa viiden vuoden välein kun puhumme politiikasta, meidän tulisi ottaa huomioon äh, todella tämä YMPn ulottuvuus. Kiitos. Danke. Jetzt nochmal Albertes. Albertes. Ja, vielen Dank, Frau Vos. Kiitos, rouva puheenjohtaja. En voinut olla koko aikaa täällä, koska keskustelin komission jäsenen kanssa ulkopuolella esittelijänä vuoden 2000 äh, 13-14 maatalouspolitiikalla. Haluaisin eh, tässä tuoda muutaman asian esille, joista on jo keskusteltu. Kysymys on maksuista ja e, niiden eroista jäsenvaltioissa. Me keskustelemme aina vuoden 2008-2009 eh, lukujen pohjalta. Meidän täytyy nyt 13 vuoden luvut ottaa pohjaksi uusien, osavaltioiden, uusien jäsenvaltioiden kohdalla, kun puhumme tästä. Ja Baltian maat ja Romania ovat poikkeusmaita. Tässä on kiintoisia lukuja. Kun katsomme ensimmäistä pilaria, niin erot ovat suuret. Ne ovat kuitenkin alueellisesti ei vähemmän tärkeitä, mutta kun mennään vuoteen seitsemän niin ja laskemme ensimmäisen ja toisen eh, pilarin, niin erot eh, pienenevät ja meidän täytyy katsoa lukuja eh, kun maataloudelle niin molempia pilareita mitä koko maatalous saa. Omassa mietinnössäni haluan vähentää näitä eroja ja minua yllätti se, että minä kun käyn tässä paljon keskusteluja kolikojen kanssa ja maatalousministerien kanssa eri puolilta, ensi, e, e, huomenna tapaan Pariisissa Ranskan maatalousministerin, niin me huomaamme, että jäsenvaltioissa on valtavia eroja. Sitä ei ole ollenkaan otettu esille. Italiassa esimerkiksi viidestä kymmenestä e, Eh, eurosta hehtaaria kohti 500 ja Ranskassa viidestä eurosta 500 euroa. Myös tämä täytyy tuoda esille. Emme voi sanoa, että jäsenvaltioiden kesken pitää eh, lisääntyä oikeudenmukaisuus, vaan myös maiden sisällä eh, eroja täytyy vähentää. Ne eivät saa olla Eh, isompia maissa kuin maiden välillä. Ja minä en tätä tiennyt tähän saakka, että nämä erot olivat näin suuret. Saksassa ne ovat suhteellisen pieniä ja, eh, osavaltioiden kesken. Ja lähdin siitä, että muuallakin olisi näin. Ja sitten eh, perustelut siihen, miksi maatalouden maksuja voidaan, tukiaisia voidaan julkisuudessa vaatia – Minulla ei ole täällä nyt kaikkia asiakirjoja mukana, mutta olen tuonut esille sen, että Bayerissa, on, kun, missä on paljon maanviljelijöitä, se oli ennen pelkkä maatalousosavaltio, siellä on tutkimus, Middeldorf-tutkimus tehty 90-luvun alussa, jossa Bayerin maatalous eh, eurolukuina tuotti osti seitsemän miljardin euron edestä tuotteita ja professori Millendorf itävaltalaisena sai eh, tehtäväksi laskea, mitä maan kulttuuripanoksia eh, on maatalous tuottaa, halvat elintarvikkeet, eh, elintarvikevarmuus, lajien monimuotoisuus, sosiaalinen vakaus, työpaikkojen varmistaminen ja hän E, yritti katsoa, laskea näitä, näitä suoritteita, joita ei maataloustuotteiden e, e, kautta makseta, ja että seitsemän miljardin tuote tuotokseen oli vielä yli kolmen miljardin kulttuurillinen panos tuloksena ja vain 0,5 miljardia siitä korvattiin EUn ja eh, muilla maksuilla ja voimmekin sanoa hyvällä omalla tunnolla, että maatalous ei ole kielteinen tekijä, vaan on yhteiskunnallisesti myönteinen tekijä Euroopassa ja maatalouden eh, menot verotuksessa tasoittuvat. Ja tähän haluan liittää myös sen, että kun nämä tuotokset maataloudessa jaetaan eh, tasapuolisesti. Absoluuttista oikeudenmukaisuutta ei tässä pystytä saavuttamaan. Eh, ja tämä on eh, jo kunnissa vaikea saavuttaa ja vielä vaikeampi Euroopassa, mutta meidän täytyy saada aikaan se, että voimme julkisuudessa hyvät syyt selittää näille tuille. Ja on tuotu täällä jo esille, että jos nämä Euroopan ähm, ähm, äh, antamat tuet äh, yhteisrahoitetaan jäsenmaissa, niin se merkitsee, että kuluttajat joutuvat maksamaan elintarvikkeista enemmän, paljon enemmän. 13,5 miljoonaa viljelijäähän on vaan me todellakin 500 miljoonalle tuotamme täällä. Ja näin ollen, kun väitetään, että maatalous saa liikaa tukea, niin kun katsomme e, prosentuaalisia lukuja, niin on muita aloja, jotka saavat paljon enemmän tukea kuin maatalous ja rouva puheenjohtaja Saksaan verrattuna. Miten kun meillä oli viisi miljoonaa työtöntä Euroopassa, niin työttömyys maksoi enemmän kuin eurooppalainen maatalous ensimmäisessä pilarissa, jotta nähdään, missä, missä mennään. Ja näin ollen meillä on hyvät syyt, ja Raimar Pyykyttä on tämän esille, että me, me emme saa tyytyä tähän syytökseen, että Euroopan maatalouspolitiikka vahingoittaa kehitysmaiden kehitystä 90-luvulla, sekin lukee tässä, saattoi näin olla ja, ja, ja käytetään usein keskustelussa näitä vanhoja 90-luvun lukuja, jopa kirkot käyttävät niitä. Nyt on kuitenkin nähtävä, että on on sanottava, että Euroopan, maa, Euroopan unioni tuo 80 prosenttia Afrikan elintarviketuonnista ja muualta vielä loput. Ja me olemme siis avanneet markkinamme kehitysmaille enemmän kuin muut maailman maatalousalueet. Ja myös Etelä-Amerikasta, joka ei ole pelkästään kehitys aluetta, niin sieltäkin tuomme yli 50 prosenttia sen elintarvikeviennistä tänne, joten köyhimmät maat ovat saaneet nyt viime vuodesta lähtien täysin avoimet tuonnin Euroopan unionin, joten tässä ei kukaan voi tulla meitä syyttämään sitten vielä yksi huomautus. Minä yritän tässä kirjoittaa mietinnön, jonka toivon saavuttavan suurta tukea parlamentissa. Kiitos paljon. Kiitos. Nyt tulee meidän esittelijämme Suren e- esittelijä, laatija, joka yhdistää tämän keskustelun asiat. Ja hän toivoo varmasti että meidän mietintömme saa myöskin parlamentissa äh, suuren kannatuksen. Sí, gracias, presidenta. Esa es mi esperanza, poder tener... Eh, es... Kiitos, puheenjohtaja. Toivottavasti semmoinen enemmistö sitten tuekseni tulee on melko mahdotonta äh, vetää yhteen näitä erittäin hyödyllisiä kommentteja tämän pitkähkön keskustelun mittaan. Yksi äh, tärkeimmistä äh, kokemuksista ja tämän anneista tässä keskustelussa on se, mikä, mikä varmaan tässä on selvä kaikkialla, eli että yhdeltä toista porukka alkaa haihtua minkä johdosta on, on äh, äh, haika saada sitä tämän äh, kriittistä läsnäoloprosenttia jotta pystyisin tekemään kattavan yhteenveron kaikkien läsnäolessa. Näinhän tämä todella yleensä on ja näin ehkä sihteeristö ja minä voisimme sitten muotoilla työasiakirjan, joka kollegoille voidaan toimittaa niin, että valiokunnassa sitä sitten voidaan analysoida. Niin, se mitä maatalousvaliokunnan puheenjohtaja tuossa totesi, ai siinähän te olettekin, tosiaan 14 miljoonaa maataloustuottajaa, viljelijää Euroopassa huolehtivat yli puolesta ähm, pinta-alastamme ja he tekevät todella tämän äh, hyvin pienellä rahalla, niin kuin herra Dess sanoi, ja tämän lisäksi maidenkin maiden välillä ja maiden välillä on suuria eroja, mutta keskimäärä on tosiaan tämä 260 euroa ja 14 jäsenvaltiossa ei päästä edes tähän 260, 270 euron tasoon. joka, ja nämä 14 miljoonaa viljelijää todella saa tämän suorana ö, tukina, suurina tukina huolehtiakseen puolesta EUn pinta-alasta. Ja kun puhutaan ympäristön ja elintarvikkeiden laadusta, niin ne ovat aivan erinomaisella tasolla verrattuna muihin maailman osiin ja maailman maihin. Joten yksi ensimmäisistä johtopäätöksistä tämän suuren valiokunnan kokouksen päätteeksi voisi olla se, että kaikki kollegat ovat tässä kuvailleet huolestuttavaa tilannetta niin viljelijöiden kuin maataloutemmekin suhteen ja näin ollen tätä, parannet, tätä on parannettava tätä tilannetta. Itse asiassa kaikki ovat olleet huolissaan. Ja täällä on kyllä kuultu aika yllättäviäkin kommentteja, mutta hyvä niin, koska on hyvä kuulla erilaisia mielipiteitä ihan virkistävää. Komission jäsen oli vastauksissaan kysymyksiimme erittäin selväsanainen. No, jotkut tärkeimmistä vastauksista varmasti hyödyttävät meitä, meidän mietintöä valmistellessamme tulevien monivuotisten rahoituskehyksien suhteen. Ja Kyllä, kun Eurooppa häviää, jos sillä ei ole riittävää rahoitusta maatalouspolitiikalleen. Jotkut täällä puhuivat supermarketeista, taisipa olla komission ja sen itse. Niin, elintarviketurvallisuuden täytyy perustua maatalous politiikan riittävään rahoitustasoon. Ei tässä saa pyrkiä vain kaikkein halvempaan ja halvimpaan tällainen Kiinan esimerkki, niin että ää, <laughs> hinta on edullinen, mutta laatu ei ole yhtään mitään. Ja kukaan suurevaliokunnassa ei varmastikaan haluaisi luopua elintarvikkeiden korkeasta laadusta. Kyse on siitä, mitä me syömme ja mitä lapsemme syömme. Eli kyse on elintarviketurvallisuudesta, huollosta sekä luonnollisesti myös korkeasta laadusta. Tämä on rahoitettava. Niin, sitten kilpailu ja markkinoiden vaikutukset. Olen aivan varma siitä, että maatalousvaliokunnan kollegoillamme on hyvin paljon kokemusta ja että he voivat meille kertoa, miten tuotantotavat ovat parantuneet kaikkien näiden vuosien aikana juuri sen ansiosta, että markkinat ovat toimineet, toimineet ja on ollut kunnollista kilpailua Mm. Meillä on hyvin vähän resursseja, emmekä saa tehdä sitä virhettä, että kilpailemme keskenämme ja surevaliokunnassa, kun on hyvin vähän resursseja, niitä on käytettävä hyvin huolellisesti. Puhutaanko tutkimuksesta, puhutaanko koulutuksesta, puhutaanko maataloudesta. Nämä kaikki ovat tärkeitä, tärkeitä aloja ja kaikki tarvitsevat rahoitusta. Ja meidän on analysoitava juuri tätä varojen jakoa liittyen tuleviin monivuotisiin rahoituskehyksiin ja katsottava, miten tätä eurooppalaista lisäarvoa saadaan luotua. Ja Euroopan maatalous ja maataloustuottajat ovat minun mielestäni aivan ehdottomasti asia, joka luo eurooppalaista lisäarvoa ja josta missään nimessä ei saa luopua. Joten meidän on säilytettävä maatalousbudjetti ainakin nykytasollaan. Mitä sitten tulee 2020 strategiaan, niin näistä puheenvuoroista ja myös komission vastauksesta voi todeta, että voimakas yhteinen maatalouspolitiikka, jonka rahoitus on kunnollisella tasolla, on avain asemassa, jotta 2020 strategia voisi onnistua, sillä niin työllisyyden kuin ympäristönkin osalta 2020 strategian onnistuminen liittyy myös näihin maatalouskysymyksiin. Asiat liittyvät toisiinsa. Ja täällä surevaliokunnassa mielestäni ainakin komission jäsenen vastauksesta nyt vaikuttaisi tulevan selväksi, että hän haluaisi säilyttää maataloudella oman pääluokan ja mitä budjetti rakenteeseen tulee, puhutaan sisäisistä politiikoista, ulkoisista politiikoista ja hallinnollisista menoista, niin 2020 strategiaa huomioon ottaen ja se, että monet kollegatkin täällä ovat todenneet, että halutaan säilyttää omaa pääluokkabudjetilla, budjetissa maataloudelle, jossa otettaisiin myös huomioon nämä maatalouden muut ulottuvuudet. Ja sitten on tietenkin maaseudun kehittäminen ja kohesio. No, komissio vastustaa ja maatalousvaliokunnan kollegat vastustavat, mutta kyllä tässä on myös perusteluja olemassa. Eli kun puhutaan niistä rahastoista, jotka liittyvät kohesiopolitiikkaan, ne ovat riippumattomia kuntaa, riippumattomampia kuin maaseudun kehittäminen, joka taas liittyy hyvin tiiviisti myös alueisiin. Minä panen merkille nämä arviot, joita täällä kollegoilta on kuultu. Ja katsotaan sitten, miten nämä saadaan muotoiltua lopulliseen ehdotuksemme. Sitten, no hyvänen aika, onhan aivan selvää, että nämä menoluokat, jotka vaativat todellista hyvin yksityiskohtaista ohjelmointia ja myös pitkiä aikoja, niin luonnollisesti näissä ei haluta mitään liian lyhyitä rahoituskehyksiä. On puhuttu tästä viidestä vuodesta ja se, mitä kollega Böge täällä todella sanoi, rahoituskehysten keston tulisi liittyä luonnollisesti myös siihen budjettiin, joka meillä tulee, budjettitasoon, joka meillä tulee olemaan näinä vuosina, olisi puhdas itsemurha lyödä lukkoon monivuotiset rahoituskehykset hyvin alhaisen budjettitason aikoina. No tietenkin meillä voi olla lyhyemmät rahoituskehykset, jos ei saada aikaan sopimusta riittävästä budjettitasosta ja tämän me voimme toden totta myös neuvostolle tehdä selväksi. Joka tapauksessa tämäkin on sanottava. Ja tässä valiokunnassa on sanottava, että jos käytännössä 80 prosenttia yhteisön menoista maatalous- ja kohesiopolitiikassa vaativat pidempiä rahoituskehyksiä, niin tähän tulisi kiinnittää huomiota. Jos 80 prosenttia menoista menee näihin, näille kahdelle alalle ja näihin valiokuntiin kuuluvat jäsenet haluavat mahdollisimman pitkän rahoituskehyksen 7-10 vuotta, niin luonnollisesti esittelijä ottaa tämän huomioon. Joustavuus. Olkaamme nyt vakavia. Olemmehan nähneet mm, asiakirjaa, joka esitettiin joustavuudesta. Näiden vanhojen rahoitusnäkymien aikaan budjettivaliokunnassa parlament, budjettivaliokunta, parlamentti, komissio, neuvosto onnistuivat kattamaan odottamattomia menoja vuonna 2006. Kyse oli maatalouspolitiikan tapahtumista, mutta ei tämä ole korrektia budjettisuunnittelua. Ähm, näin ei tulisi olla, joten yksi kaikkein kiistanalaisimmista kysymyksistä lopullisessa suurevaliokunnan ehdotuksessa tulee olemaan se, miten varmistetaan joustavuus ilman, että vaarannettaisiin yhteistä maatalouspolitiikkaa tavalla tai toisellahan. Mm, näin on valitettavasti tapahtunut viime aikoina, viime vuosina. Sitten yksinkertaistaminen. Raime Böge viittasi tähän ei meillä voi olla mm, verilaista sääntelyä eh, maatalouspolitiikan eri aloille. Ei näin voi olla myöskään kohesiopolitiikan kohdalla, joten näin ollen rauha puheenjohtaja odottelemme eh, komission tiedonantoa, joka tulee olemaan meille erittäin hyödyllinen, siis tämä Semetan ehdotus yksinkertaistamisesta. Tämä on hyvin olennainen ehdotus, eh, josta me olemme hyvin riippuvat, riippuvaisia. Kyseessä ovat horisontaaliset kysymykset ja näin ollen minä en työasiakirjaani niin voi saada valmiiksi ennen kuin komissio toimittaa meille tämän tiedonantonsa yksinkertaistamisesta, mitä suunnitelmia komissiolla on. No niin, tässä olemme nyt käyneet keskustelun ja niin maatalousvaliokunnan jäseniä kuin suuren valiokunnan jäseniäkin on kuultu ja minä tulen omassa työssäni esittelijänä yhdessä sihteeristön kanssa ja koordinaattoreita kuunnellen valmistelemaan mahdollisimman hyvä asiakirja mahdollisimman pian. Kiitos. Kiitos kovasti. Kiitän todellakin kaikkia keskusteluun osallistuneita kurista ensinnäkin ja toiseksi myöskin näistä puheenvuoroista. Jos minä tässä nyt, eh, minulta kysyttäisiin, mitä keskustelu antoi, niin sanoisin melko nopeasti, että me emme halua ma- vallankumousta tulevansa maatalouspolitiikassa, vaan haluamme kevyemmän uudistuksen rahoitukseen, jossa julkisia tuotteita rahoitetaan, tuetaan ja elintarvikevarmuus, e, ympäristön suojelu, maanperän suojelu ja kaikki muut e, tekijät, jotka tähän liittyvät, saavat tukea. Ja viljelijöiden ja meidän on tehtävä se, että meidän tulee pyrkiä saavuttamaan se, että nämä käytössä olevat e, resurssit jaetaan reilummin ettei ole kysymys eh, tässä pelkä, eikä tässä ole pelkästään kysymys jäsenvaltioiden välisistä eh, kuiluista, vaan myöskin siitä, että jäsenmaiden sisällä eri viljelijät saavat erilaisia tukia. Ja kaikki tämä eh, vaatii ainakin sen verran rahoitusta kuin tähän asti ja Tämä on nyt minun johtopäätökseni. Minä en ole maanviljelijä itse, mutta jos minulta kysytään, et, niin uskon, että me kaikki olemme tällaista viestiä vieneet eteenpäin tässä. Ja en tiedä, tiedän, ettei tässä nyt kaikki tullut huomioiduksi, mutta uskon, että enemmistö, suurin enemmistö kannatti näitä linjoja. Kiitos vielä kerran ja nyt siirrytään esityslistan kohtaan kolme. Puheenjohtajan ilmoitukset haluan nopeasti esittää. Kun kaikki nämä ilmoitukset tulivat jo koordinaattorien kokouksessa esille. Kysymys on seuraavista kokouksistamme. Mehän päätimme, että asianosaiset, asianosaiset komission jäsenet kutsutaan paikalle, mutta me sanoimme, että me halua lyödä lukkoon, kuka on vastuullinen ja näin asioista kulloinkin. Ja pyysimme varosoa komission puheenjohtajan lähettämään meille esitykset ja Zolos tuli tänne maatalouspolitiikan esittäjäksi. Sitten hein, helmikuun alussa on energia- ja tutkimus, sitten eh, Euroopan laajuiset verkot, eh, komission jäsen, eh, energiakomissaari Oettinger ja komissaari Kallas, joka vastaa TEN-verkoista, tulevat. Ja meillä ei vielä ole kuitenkaan muuta kuin tutkimuskomissaarin lupaus saapua paikalle. Ja seuraavat kokoukset ovat siis 10. helmikuuta ja siinä puhutaan sitten komissiosta ja solidaarisuudesta ja komission jäsen Haan on luvannut tulla paikalle ja, ja myös komission jäsen Andor on ö, tutkimuspolitiikasta, ESFstä vastaava. Ja sitten ulkopolitiikka, siihen palataan ensimmäinen helmikuuta. Komission jäsen Bibalksi olisi tästä vastuussa, mutta häneltä ei ole vielä saatu, saatu pun, ö, lupausta. Ja tähän ei ole muuta lisättävää. Sitten meillä on vielä aikaisemmin jo todettu, että kun nähdään, miten aika että kun aika ei riitä täysin, niin pyrimme saamaan lisäkokouksen valiokunnalle ja se on nyt saatu ja se on 10. maaliskuuta torstaina. Se on Strasbourgin kokousviikolla ja aamupäivällä äänestyksiin saakka voimme pitää kokousta siellä. Me Eilen myöskin koordinaattorien kokouksessa päätimme, että haluamme reagoida kysymykseen, jonka puheenjohtajakokous on esittänyt. He totesivat nimittäin, että kaikkien valiokuntien tulee ilmoittaa ja antaa panoksensa päätöslauselmaan koskien kevään huippukokousta ja ryhmät ovat, aikovat tällaisen päätöslauselman esittää, mutta valiokuntien tulee tähän antaa panoksensa ja päätimme sen tehdä. Yritämme työasiakirjasta, jonka Salvador on työstänyt, niin antaa lyhyen yhteenvedon ja meidän kantamme Sure-valiokunnassa – Eurooppa 2020 strategiaan ja kilpailukykyyn ottaa mukaan siihen. Se lähetetään teille ja jos teillä on lyhyitä kommentteja siihen, jotka pitäisi välttämättä ottaa mukaan, niin ilmoittakaa siitä. Seuraavaan viikkoon on vielä vähän aikaa siihen, mutta vain jos joku haluaa tähän ryhtyä tämän eteen tekemään työtä, koska sanoin, että se on meidän panoksemme valiokuntien puheenjohtajakokoukselle. Ja se katsoo sitten valiokuntien tuotokset ja antaa sen, sen sitten eteenpäin ja siitä tehdään päätöslauselma. Eli sitä ei oteta yksi yhteen tähän päätöslauselmaan mukaan, mitä me täällä tuotamme. Ja meidän täytyy jokainen omassa ryhmässämme yrittää sitten, jos on vielä jotain tärkeitä asioita, niin viitata siihen, että, äh, että ne asiat saadaan mukaan. Siis tämä tulee olemaan meidän, meidän panoksemme tähän ja kaiken kaikkiaan valiokunta on saanut House of Lordsilta kyselyn, joka haluaa tutkia ja kehittää kehitystä budjettiin laatimisesta seuraavalla rahoituskaudella ja meille on esitetty kysymyksiä. Brittikollegat tässä valiokunnassa ovat yksilöllisesti saaneet nämä kysymykset ja me valiokuntana myöskin ja me pyrimme sitten ja kollegat pyrkivät sitten siinä muodossa, kun hän täytyy tämän asian hoitaa ja valiokunnan puheenjohtajana annan sitten vastauksen lordeille. Ja samanaikaisesti tämä tuli myös eilen esille. On tärkeää ja aivan oikein, että lordit viittaa, kun lordit viittavat siihen, että, että heidän tuloksensa sitten saataisiin meille myöskin, kun nämä johtopäätökset siellä on vedetty, niin me olemme kiinnostuneita saamaan heidän, heidän kertomuksensa tänne, koska se taas saattaa auttaa meitä työssämme. Aina kun House of Lords on tällaisia töitä tehnyt, niin laatu on ollut erittäin korkeata ja tuloksia on voinut käyttää hyödyksi täällä työskentelyssä. Tässä olivat minun tiedotukseni. Onko teillä vielä jotain, jota haluatte täällä ottaa esille? Jos ei, niin sitten hyvää ruokahalua. Se on saksalainen toivomus, siis hyvää ruokahalua.